Good afternoon, everyone. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Toivottavasti se kelpaa kaikille. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 7. toukokuuta ja 8 toukokuuta. Olen nyt ymmärtänyt, ettei näiden kokousten pöytäkirjojen kanssa kai ole mitään ongelmia. Ei, pöytäkirjat on hyväksytty. Kolma. Ensimmäinen ilmoitukseni on se, että huomenna kokoussali vaihtuu. Muistakaapa kaikki jäsenet, että huomenna tiistaina iltapäivällä on eri sali. Menemme 3G3, ASP 3G3. Tämä johtuu siitä, että tässä on niin paljon salien kysyntää ja on kaikkea muutakin vireillä Sitten Toinen ilmoitus neuvostolle sitten tämä kysymys rahoituspalveluasioiden hitaasta etenemisestä tästä sovittiin viime vuonna Strasburgissa, viime viikolla Strasbourgissa, että neuvosto ei ole kovinkaan päässyt eteenpäin rahoituspalveluasioissa. Ja siellä on moni asia vielä tulossa, mutta kovin paljon myöhässä. Tässä on myös pari päätöslauselmaa tulossa näihin kysymyksiin. Ne tulevat esityslistalle kesäkuun täysistuntoon. Sitten ainakin kolme viikkoa ennen täysistuntoa täytyy tämä kysymys toimittaa neuvostolle. Ja koska tämä nyt on kiireellinen kysymys, niin koordinaattorit ovat jo sopineet suullisesta kysymyksestä niin, että tämä menettely käynnistetään välittömästi kokouksen jälkeen. Bowles esittää tämän meidän valiokuntamme puolesta. Tämä toimitetaan kaikille jäsenillekin, myös kysymys komissiolle päätöslauselminen on nyt siis valmisteilla. Ja lopuksi vielä yksi ilmoitus, joka liittyy kolmikantaneuvotteluihin tilastopuitteista. 6. päivä toukokuuta kolmikantaneuvottelu pidettiin tästä aiheesta. Ensimmäisessä kokouksessa tarkasteltiin koko tekstejä, jotta voitaisiin sanoa, että sille kaikki kysymykset, joissa olemme eri mieltä neuvoston kanssa. Eurostatin ja kansallisten tilastokeskusten johto ovat myös esittäneet kantojaan ja myös luottamussitoumuksesta. Komissio, valiokunta sai valtuutuksen tehdä tarkistuksia tähän ja toinen tapaaminen on kesäkuun kolmas päivä. Ja sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla tarkistusten käsittely Rova Povimaattan mietinnössä tiivimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla. Rova Povimatta saa tässä pitämättä puhetta puheenvuoron. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja muita jäseniä tarkistuksista ja kovasta työstä. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi talousvaliokunnan, anteeksi, sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan viime viikolla hyväksymän lausunnon. Herra Palmieri ja valiokunta tekivät oikein hyvää työtä ja olivat kovin tukemassa meidän kantaamme finanssitransaktioverosta. Ja sitten keskustelutarkistuksista mietinnöstäni. Haluaisin muistuttaa ensinnäkin, että nyt kun on kolme vuotta ollut Euroopan parlamentin johdossa tässä asiassa. Ne ollaan kovin lähellä sopua. 11 jäsenmaata on lähdössä finanssitransaktioveroa toteuttamaan. Tämä oli parlamentilla etusijalla oleva asia. Parlamentti oli avainroolissa, kun vakuutettiin komissiota muuttamaan kantaansa ja esittämään lainsäädäntöehdotuksen. Näin on tehty. Ja nyt olemme kriittisessä vaiheessa. Kaikki voimme todeta, että on ollut hyvin koordinoituja intensiivisiä loppauskampanjoja, jotta pyrit, joilla pyritään vesittämään ehdotusta jopa tappamaan se. Itse asiassa uskon, että tässä on saman strategian kaksi eri osatekijää. Niillä pyritään samaan kuin sillä, että tuodaan monia poikkeuksia mukaan. Siellä tulee sitten porsaareikiä ja sitten etuoikeuskohteluja ja Tämä sitten luo sellaiset olosuhteet puolestaan, että on riittämätön toimeenpano verolla, mikä välttämättä johtaa siihen, että FTT epäonnistuu. Kansallisista toimeenpanoista on saatu kokemuksia, ne ovat osoittaneet, tai näin ne ovat osoittaneet nimittäin Ruotsissa. Näin FTT kuolisi hitaasti äkkikuoleman sijaan. Minun mielestäni Euroopan parlamentti, joka oli tässä johtoasemassa, kun sitä valmisteltiin, nyt se ei voi olla esittämässä poikkeuksia veroon, koska tämä ei olisi ollenkaan johdonmukaista, eikä se olisi sopusoinnussa aiemman toimintamme kanssa. Nyt on aika tukea veroa. Täytyy vastustaa kiusausta demonisoida sitä. 171 tarkistusta on jätetty muutamalta jäseneltä etupäässä. Ja etupäässä ei osallistuvat maat pyytävät poikkeuksia. On joitakin tarkistuksia, jotka käsittelevät legitiimejä huolenaiheita. Meidän kantamme on yrittää käsitellä niitä, mutta ilman, että heikennetään kattavaa tavoitetta siitä, että olisi laajalainen finanssitransaktioveron, joka kattaa kaikki markkinat ja laitokset ja tuotteet. Haluaisin käsitellä nyt tätä vähän yksityiskohtaisemmin. 87, 90, 102, 40, 146, niissä pyydetään poikkeuksia eläkerahastoille, ja siinä väitetään, että FTT haittaa eh, eläkkeiden maksamista eläkeläisille. Uskon kovasti, että eläkeläiset eivät kärsi FTT-verosta. Sen sijaan eläkerahastot mukauttavat liiketoimintaansa ja sitten heidän sijoitustrategiansa tulevat konservatiivisimmiksi ja tämä hyödyttää itse eläkeläisiä sekä kansantaloutta kokonaisuudessaan. Eläkerahastoista ei pitäisi unohtaa, että niiden täytyy investoida säästöt ja saada niistä tuottoa 20-30 vuoden päästä. Nyt haluaisin siirtyä käsittelemään hyvin herkkää asiaa, nimittäin valtioiden verotus 95, 116, 117, 118 tarkistuksissa. Saattaa olla vähän väärinkäsityksiä siitä, että mikä on FTTn vaikutus äh, valtion velkakirjamarkkinoille. Ei pitäisi unohtaa, että ensimarkkinat ovat ne, jotka määräävät valtioiden lainaottokustannukset, ja ne markkinat ovat veron kattavuusalueen ulkopuolella. Eli buy, hold, buy and hold äh, strikeien sijaan mennään ensimarkkinoille, mikä on verovapaata. Kun odotetaan, että useammat sijoittajat lähtevät ensimarkkinoille, niin uskon, että kilpailu pain, antaa sitten painetta rahoituskustannuksilla alaspäin. Sen lisäksi ensimarkkinoille vaikutusta FTTn vuoksi sitten jälkimarkkinoille, niin se kyllä katsotaan sitten veron tulosta komission arvion mukaan helpostikin on kuitenkin ongelma siinä, että tulot verosta koskien velka, valtion velkakirjoja, niin tulevatko ne reilusti jaettua 11 jäsenvaltion kesken? Uskon, että tämä on ongelma, joka voidaan ratkaista. Jos esimerkiksi sovelletaan liikkeelle periaatetta ensin sen sijaan, että viimeisenä valtionvelkakirjoissa viimeinen kohta, poikkeus, valtionvelkakirjoille loisi myös epäreiluutta, kun ajatellaan muita rahoitustuotteita, kuten yritysten joukkovelkakirjalainat. Kuitenkin kun ymmärretään, miten herkkä tämä asia on, niin kompromissina olemme ehdottaneet eh, varjoesittelijöille eri ratkaisua. Laitetaan uuden arvilaitteeseen viittaus siihen, jolla sellainen jolla varmistetaan, että tulojen epätasainen jakautuminen on asia, joka tutkitaan tarkasti. Olen myös valmis keskustelemaan siitä, että otetaan mukaan väliaikainen suojalauseke, jos korkoero käy kovin suureksi. Noin kymmenen tarkistusta ovat sellaisia, joilla vaaditaan poikkeuksia eh, markkinavälittäjille väittäen, että se haittaa maksukykyä. Nämä niin kutsutut market makers ensinnäkin ovat sellaisia kaupankävijä, jotka käyvät kauppaamaan lukuunsa ja hyötyvät siitä. Sen vuoksi mielestäni ei ole perustelua sille, että heidät suljettaisiin tästä poikkeuksena ulkopuolelle, koska he eivät ole kuitenkaan julkisen vallan edustajia, he saavat voittoa kaupankäynnistä. Jos heidät jos heidät suljettaisiin ulkopuolelle, niin sitten market makereiksi rekisteröidyt laitokset voisivat hyötyä tästä poikkeuksesta ja käydä kauppaa kokonaan verovapaasti. Tämä loisi mielestäni porsaareijan, joka todellakin vääristäisi markkinoita toiseksi. Jos tähän annetaan poikkeus, niin sitten korkeaan tai kaupan kannella annettaisiin poikkeus. Kuudessa eri tarkastuksessa puhutaan likviditeetistä, maksukyvystä ja se liittyy läheisesti intergroup-transaktioihin, joita käsitellään kymmenessä tarkistuksessa, ja sikäli kun ymmärrän, päähuolenaihe on tämä lisä rasiden sääntöjen noudattamisvelvoituudessa koskien CRR ja CRD4. FTT on kritisoitu että sillä perusteella, että mikä sen vaikutus olisi repomarkkinoilla. Likviditeetti olisi tervetullut ja komissio uskoo, niin, että taatut lainat yhtenäistetään. Kuitenkin ehdotan tässä, että olisi alempi aste lyhyen aikavälin repolainoille kolmen kuukauteen asti 0,01 prosentin tasolla 0,1 prosentin sijaan, mikä saisi markkinat taloudellisesti elinkelpoiseksi. Haluaisin myös painottaa, että tällä on hyvin positiivinen vaikutus, koska 17 prosenttia kolmesta, kolmen miljardin tai biljoonan repomarkkinoista ovat yön ylioperaatioita. Ja haluaisin myös painottaa, että tämä säännös olisi kovin myönteinen ja hyödyllinen myös eläkerahastoille, joilla on kassareservejä ja ne voivat lähteä repoan transaktioitin käyttämällä tätä kassavarastoa ilman liiallisia riskejä. Sitten joitakin tarkistuksia vielä, joissa on ihan legitimitiä huolenaiheita otettu esille. 38, Ovat Markaras ja Pietikäinen. Siellä vaaditaan, että jäsenvaltiot arvioisivat uudelleen pankkitoimintaa jotta voidaan varmistaa, että ne ovat sopusoinnissa äskettäin hyväksytyn eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Tämä on kovin rakentava lähestymistapa ja se voidaan täytyy vahvistaa. Ferber ottaa tarkistus osille sen, että miten käsitellään muita kuin rahoituslaitoksia. Ja koska tämä vero kohdistuu rahoitussektorille, ja täytyy varmistaa, että ei ole sivuvaikutuksia tai ainakin rajoittaa niitä reaalitalouteen. Ehdotamme kompromissitarkistusta joka ottaisi muut kuin rahoituslaitokset huomioon, jos ne eivät ole kaupallisessa tai suojastarkoituksessa tehtyjä. 52 tuen sitä myös herra Karasilta, herra Palonalta ja herra Rova Pietikäiseltä, jossa vaaditaan sitä, että suurempi aste OTC-transaktioille. Sitten 74 tarkistus, 79 tarkistus ottavat ottavat esille currency transaktiot, jotka pitäisi tuoda soveltamisalan mielestäni, jos ne ovat spekulatiivisia luonteeltaan. Herra Klyte on esittänyt kaksi tarkistusta 92, anteeksi 94 49 liiallisesta spekulaatiosta hyrkymarkkinoille. Mielestäni nämä tarkistukset ovat virkantavia luonteeltaan. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan vapaaehtoisista rahalähteistä. Otmar Karas ja San Tropezin tarkistuksessa 29.39 ottaneet esille sen, että FTTn tuloja käytetään lisäisenä, lisäomana varana niin, että ilman, että ne vähentävät bruttokansantuotteet perusteisia maksuosuuksia. Näin tämän periaatteena positiivisesti, kuten olen sanonut aiemmin, mutta en ole varma, että olisiko tämä reilua nykyisessä yhteistyömenettelyssä näiden 11 kesken koska he antaisivat suhteettoman suuren panoksen budjettiin, joka on siis suunniteltu kaikille 27 jäsenvaltiolle näistä syistä. Ehdotukseni on tukea ajatusta siitä, että tulee lisää omia varoja, kun kaikki 27 jäsenvaltiota osallistuvat finanssitransaktioveroon. Ja viimeinen johtopäätöksenomainen kommentti, puheenjohtaja muistuttaisin, että laaja enemmistö ovat sopineet, että rahoitussektori on aliverotettu sektori ja että FTT on oikea väline korjata tämä asiantila. Tarkastellaan tarkasti mahdollisia positiivisia sivuvaikutuksia, mutta kunnioitetaan laajaa soveltamisalaa, joka on onnistumisen ehdoton edellytys. Ja kuten tiedätte, hyvät kollegat, Euroopan parlamentti ei ole yhteislainsäätäjä tässä ehdotuksessa, mutta kantamme on kuitenkin poliittisesti hyvin merkittävä, jos sanomme ei tälle yhteiselle pyrkimykselle tarjota poikkeuksia, niin siinä lähetämme vahva viesti neuvostolle, että odotamme heidän täyttävän sitoumuksensa ja lupauksensa samalla johdonmukaisella tavalla kuin mekin teemme. Kiitoksia. Muchas gracias, señora. Kiitoksia kovasti Rouva Povimaattaa. Ja puheenjohtaja jatkaa mikrofonia. Ja, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, esittelijä. Pahoittelen, että nyt ihan joka kysymyksessä voi olla samaa mieltä äsken sanotun kanssa ihan yksinkertaisesta syystä. Olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä tukee ajatusta finanssitransaktioverosta. Ilman Euroopan parlamenttia tuskin olisi voitu sopia vahvistetusta yhteistyöstä neuvostossa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Tällä hetkellä Euroopan parlamentissa on myös enemmistö, joka on sellainen, että tämä luonnos tässä muodossaan ei nyt vastaa sitä tavoitetta, jonka me kaikki itsellemme asetimme. Minulle tämä ehdotus ei ole riittävästi nyt kestävä finanssitransaktiovero – Liian paljon tässä on kyse kansallisesta rahankeruuhankkeesta, jonka otsikoksi vain laitetaan eurooppalainen vero. Esittelijä on aivan oikeassa siinä, että nyt ei ole kyse yhteispäätösmenettelystä, vaan voimme sanoa selkeästi, mitä haluamme ja mikä on kantamme tähän ehdotukseen. Minun on kyllä sanottava, että uskoisin, että nämä yksitoistakin vain sopivat tästä aiheesta siksi, että painetta on ollut paljon. Meidän peruspoliittinen vakaamuksemme, että tarvitaan kestävää transaktioveroa, ovat ottaneet tämän ajatuksen ja sanoneet, että me yksitoista puollamme finanssitransaktioveroa. Kunhan se, mitä verona voidaan kerätä, saadaan budjettiin ja osa Halivin kannalta annetaan EUn budjettiin, mutta että tämä voidaan sitten leikata jäsenmaksuista ja jokaisessa jäsenvaltiossa – voidaan kantaa tämä vero omalla tavallaan. Eli euroakaan enempää ei saada niihin välttämättömiin toimiin. Globaali Marshallin suunnitelma, sanovat jotkut, köyhyyden vastainen taistelu, nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu. Näistä puhutaan eri nimin, jotkut ovat omista varoista, mutta, omista varoista, mutta Tämä ehdotus ei vastaa näihin vaatimuksiin, kun ei yhtään ainoa euroa saada lisää kestäviin, tulevaisuuteen katsoviin hankkeisiin. Kyse ei ole omista varoista, eikä saada näin euroakaan lisää, kun ajatellaan, että leikataan vastaavasti jäsenmaksuja – Tämä ei ole nyt puoluepoliittista, mutta nyt ehkä ollaan tyytyväisiä siihen, että ovi on avattu niin, että saadaan pelivaraa jäsenvaltioille finanssitransaktioveron osalta. Finanssitransaktioveron osalta kansallisesti voidaan tehdä päätöksiä prosenteista esimerkiksi. Ja siksi olisi tärkeää edes sanoa, että prosenttiosuus olkoon sama ja tuo prosenttiosuus menee EU-hun, eikä se leikkaa jäsenvaltion jäsenmaksuja. Prosenttiosuuden pitää olla sama, koska muuten luodaan eurooppalainen vero, joka luo vielä suurempaa kilpailun vääristymää niiden välillä, jotka osallistuvat ja eivät osallistu. Tätä ei nyt riittävästi ole kompromissitarkistuksissa otettu huomioon. Ymmärrän esittelijää. Meidän tunnemme toisemme, emmekä haittaa toisiamme tahallaan, mutta hän sanoi, että jokainen, joka on poikkeuksien puolella, on tätä ehdotusta ja finanssitransaktiovaroa vastaan. Samalla olemme kuitenkin samaa mieltä, kiitos tästä olettamuksesta, että ei voida jättää huomiota tämän veron voimin muita voimassa olevia sääntöjä rahoitusmarkkinoilla. Jos ajatellaan esimerkiksi pääomavaatimuksia. Näitä vaatimuksia ei saada tehdä tyhjäksi ja silloin on kyllä ongelmana se, miten suhtaudutaan ryhmän sisäisiin transaktioihin, koska kyse ei ole oikeastaan transaktioista, vaan siitä, miten siirtoja tehdään yhden, yhden ryhmän sisällä. Miksi otin tämän market maker-ajatuksen esiin poikkeuksena. Monet, kuten esimerkiksi Italia, omaavat tässä oman järjestelmänsä. Ja tässä edustaja Polimaatta on oikeassa, että vaarana on se, että jos ajatellaan huippunopeaa kauppaa, niin mielestäni rajaus on tarpeen siinä, että ajatellaan näitä market makereita, jotka ovat tärkeitä pienille pörsseille. Eli nämä markkinatakajat pitää silloin erottaa tästä huippunopeasta kaupasta. Nämä ovat kysymyksiä, joihin pitää vielä puuttua. Monet meistä puuttuivat eläkerahastoihin siitä syystä, ei vähintään että Hollannin valtiovarainministeri, joka johtaa nyt euroryhmää, selkeästi sanoi, kun viimeksi häntä kuultiin täällä, että Hollanti ei lähde tukemaan, jos eläkerahastoja ei hankalan taloustilanteen takia jätetä ulkopuolelle tai niiden osalta ajatella erityistä järjestelyä. Siksi parlamentin ei pitäisi tukea tällaista rahankeruujärjestelmää. Eli on ajateltava niitä poliittisia päätöksiä, joita tehdään. Ne pitää ottaa meidän kantamme mukaan, jotta voidaan oikaista vähän eroja toivomamme ratkaisun ja nykyratkaisun välillä. Nämä kompromissit eivät ole vielä riittäviä, jotta saataisiin aikaan enemmistö, jota minun ryhmäni voisi tukea. Kiitos. Muuten Alankomaat eivät ole 11 joukossa. Äh, no niin, Povimatta. Kommentit ehkä sitten vasta lopussa. Sitten alle puolesta. Kiitos. alle puolesta herra Tremosa. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja kollegat. Aikaisemmin olen puhunutkin tästä FTVstä. Aika omitun liberaali olen itse, koska olen samaa mieltä veron kanssa, FTV-veron kanssa. Ryhmäni kaikki jäsenet eivät ole samaa mieltä tästä. Viime keskustelussa totesin myös, että liberaalina minä vähän pelkään odottamattomia seurauksia, mitä tästä interventionismista seuraa. Eli Otmas Karas vähän tähän suuntaan jo viittasinkin, siksi olen tehnytkin tämän suuntaisia tarkistuksia. Olen samaa mieltä Otmar Karasin kanssa tästä, että jos hyväksyy joitakin poikkeuksia, niin ei se tarkoita, että on tätä vastaan. Meidän täytyy vain pystyä tätä takaamaan, että emme viime kädessä kuitenkaan vahingoita pääsyä rahoitusmarkkinoille ja rahoituksen äärelle tällaisella veroehdotuksella, kun se puuttuu rahoitusmarkkinoiden toimintaan kuitenkin. Eli mitä tulee tarkistuksiin, niin niistä ensin toteaisin, että odottelin vähän enemmän esittelijältä noin kompromissihengessä, Muutama sivu tästä on tullut. Olisin kovasti arvostanut ponnisteluja päästä yksimielisyyteen eri tarkistusten pohjalta. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että äänestän kaikkien tarkistusten puolesta, jos ne pyrkivät takaamaan FTVn demokraattisen luonteen esimerkiksi. Minä puolan tarkistuksia, joissa me peräänkuulutamme sitä, että komissio tekisi vaikutusten arviointin etu- ja jälkikäteen. Kaikki liberaalit varmasti ovat tästä samaa mieltä. Itse ainakin tuen näitä tarkistuksia, joissa halutaan Euroopan komissiolle tällaisen tehtävään. Jos haluamme tämän veron, jos haluamme FTVn, niin pitäisi kyllä pystyä tarkkaan tietämään myös, mitä voi sattua. Ja sitten myös, mitä on tapahtunut markkinoilla jonkin ajan kuluttua. Olen myös sen puolesta, että kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat mukana, pitäisi olla mukana myös tässä komiteassa. Minä tuen myös tarkistuksia, jotka haluavat antaa parlamentilla laajemman osan tässä täytäntöönpanossa. Mutta on joitakin kysymyksiä, jotka ovat minulle tärkeitä mutta vielä ratkaisematta. Totesin viime kerralla, että mitään yleistä julkista veroa en halua. En ole ihan vakuuttunut, että FTV toimisi jälkimarkkinoilla myös. Siksi haluaisin, että esittelijä ja komissio kertoisivat enemmän tästä. Minulla on sellainen murhe, että FTVn käyttöotto voisi tekisi tästä hallinnostamme vielä enemmän riippuvaiseksi ekp rahoituksesta. Ainakin jossakin se on tällainen huoli, kun ollaan ekp rahasta kovin riippuvaisia. Jos jälkimarkkinoillakin käytetään FTVtä, myös julkisilla markkinoilla, niin riippuvuus vain kasvaa. Se ei välttämättä ole ihan toivottu tulos tästä verosta. Ja totta kai minä tuen muistaakseni Wolf Klinsin tarkistusta, joka liittyy että velkoja pitää kohdella samalla tavalla, on sitten kyse julkisesta yksityisestä velasta. Ja sitten, mitä, e, mistä myöskään voi tinkiä, liittyy eläkerahastoihin. Kun parlamentti viime vuonna teki mietinnön, niin kyllä minunkin mielestäni eläkerahastot pitäisi sulkea pois tästä. Myös jos ajatellaan eläkesäästöjä näinä aikoina, niin ei niitä pitäisi ottaa tämän veron piiriin. Ehkä tarvitaan myös enemmän tietoa vielä markkinatakaista ja repomarkkinoista, mitä nyt olen lueskellut tästä, jutellut tästä alan edustajien kanssa, ne ovat kovasti huolissaan tästä. Jollei repomarkkinoita ja markkinatakajäitä tämän ulkopuolelle, niin miten tässä ehkä voidaan joutua sitten vahingoittamaan näitä hyvin tärkeitä osia markkinoita, jos nekin tulevat veron piiriin. Nyt Olisin kyllä sen puolesta, että nämä tulisivat poikkeuksien piirien, mutta olisin valmis kuuntelemaan vielä komission ja esittelijän näkemyksiä, että voisin muodostaa oman käsitykseni. Ryhmässäkin on hyvin vahvat näkemykset tästäkin asiasta. Jos ajatellaan Ranskan ja Italian esimerkkejä, kun siellä on tämän tyyppisiä veroja käytössä, niin on sielläkin pk-yrityksiä varten poikkeuksia FTVssä, siis kansallisella tasolla. Ehkä mekin voisimme huomioida tämän, kun me puhutaan tästä Euroopan tasolla. Lopuksi on joitakin tarkistuksia, joita vastaan ehdottomasti olen. Esimerkiksi se, että kotipaikkaperiaate olisi etusijalla. Ulle olen nyt pahoillani, mutta tästä tämä on kyllä minulle selvä asia, että nyt tässä noudataan sinun kantaasi. Lisäksi aion äänestää sitä vastaan, että sitten ne tulee myös hedge varten tai johdanaisia koskien jotain poikkeuksia. Kyllä tässä täytyy miettiä, mitä vaikutuksia tällä on tuloihin. Kiitoksia kovasti, herra Tremosa. Seuraavaksi vihreän ryhmän puolesta herra Vesek, joka puhuu Philip Lambertsin puolesta. Olkaa hyvä. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä sanoisin, että me olemme, ja minä olen aika lailla rova poimata linjoilla, ja myös hänen näkemyksiään ja hänen huolenaiheitaankin. Ajatellaan nyt tätä hyvin kriittistä vaihetta, jossa olemme tämän keskustelun kanssa FTVstä. Tämä nyt on ihan normaalia että tässä tulee palautetta toimijoilta. He tekevät myös oman näkemyksensä selväksi ja myös jos ovat vastahakoisia, mutta jos ajatellaan teknisiä muutoksia, niin ei kyse ole pelkästään siitä, vaan Rova Pohjimalta sanoksi, kuten tekin, että tässä on kyse oikeastaan varsinaisesta kampanjasta, joka nimenomaan tähtää siihen, että tämä ammuttaisiin alas top tykkänään. Tällainen painostus on voimakasta. Sitä tulee joidenkin valtioiden taholta, mutta itse alaltakin. Itse Saksan keskuspankin pääjohtajakin ryhtyi vastustamaan tätä veroa. Eli kyllä tässä on poliittinen ongelma käsillä meidän edessämme. Sinällään on oikeutettu, että pankkiala tai ylipäätään tämä rahoitusala puolustaa omia etunäkökohtia, mutta ehkäpä he vähän liioittelevat meidän näkökulmastamme tätä vaaraa, joka koituisi mahdollisesti verosta. Niin eikö ole hyvä kuitenkin palauttaa mieleen, että pankkiala sai suurelta osin tukea, ainakin suuri osa näistä laitoksista sai tukea kun jäsenvaltiot ja uni osoitti pelastustoimissa solidaarisuutta. Onko tästä syytä ehkä vielä muistuttaa, että operaatio toteutui valtionvelan uhalla jopa. Ja tänä päivänä, vaikka kaikki me olemme aika syvällä monisärmäisessä kriisissä, niin eikö nyt voida kuitenkin sitten pyytää, että äh, pankki- ja lakiverot, se on kuitenkin aika lailla aliverotettua, kuten Rova esittelee totesi, eikö pankkialaki voisi osallistua yhteisen edun nimissä, että ratkaisu löytyisi. Eli meidän täytyy pitää kiinni hyvin kunnianhimoisista tavoitteista tässä valiokunnassa, myös kompromissitarkistuksissa, jotka kyllä menevät oikeaan suuntaan varsinkin, kuten kompromissitarkistuksista ne nähdäänkin, hyvä rouva. Eli että siellä on nyt huomioitu FTVssä koko markkinat, ajatellaan kaikkia toimijoita ja tuotteita, mukaan lukion myös eläkerahastot. Näin. Tämä nyt on mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys, kun Tästä käydään vielä teknisiä keskusteluja toteutettavuudestakin. Minä uskon ja haluaisin teidän kiinnittävän huomiota tähän, että FTV saattaa olla aika tärkeä myönteinenkin osatekijä, kun me pyrimme jotenkin saattaa yhteen kansojen näkemykset Eurooppa-ajatukseen. Tämä on luoteltaan symbolinen, mutta enemmänkin kuin vain symbolinen, koska sieltä on tulossa jotain rahakin. Ja näin Eurooppa-vaalien alla, varsin kun ne ovat nyt ilmeisesti aika vaikeat ja ainakin joissakin poliittisissa perheissä, niin juuri Euroopan vaalien alla olisi aika ikävää, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni lähettäisi tällaisen viestin, joka olisi takapakkia tässä taistelussa, joka on jo usean vuosikymmenen ajan jatkunut. Ja vielä lopuksi ajatellen vielä omia varoja ja veronusutta siinä niin, että se olisi tavallaan oma rahoituslähde talousarvion varten, paitsi että meillä on kansalliset osuudet, ei niiden sijaan. Me olemme tehneet tarkistuksen, joka menee kyllä vähän samaan suuntaan kuin herra Karasinkin tarkistus, ja tästä olemme iloisia jotta tavoite kuitenkin säilyisi, niin minä kyllä kuuntelin karasteita tarkkaan. Ainakin voitaisiin jokin prosenttiosuus siis osoittaa tähän, ja mielestäni tästä voidaan kyllä keskustella. Ja minä kuulin myös teidän perustelunne, Rova Potimaatta. Hyväksyn siinä sen periaatteen, mutta siinä on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Kyse on johdonmukaisuudesta parlamentissa ei voida ajatella, että tässä käydään tätä talousarviotaistelua, joka on kaikkien taistoa, eli kasvatetaan talousarviotamme. Ja kun sitten on tarjolla uusi voimavara, perusteltukin vara, niin sitten otetaan takapakkia tästä näkökulmasta. Eli kun ajatellaan nyt vielä viilausta näissä tarkistuksissa, niin kuitenkin me pidämme tätä tavoitteen näkökulmasta omana varana. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Besek. Sitten EKR-ryhmän puolesta, herra Stecek. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Kun kuuntelen keskustelua FTVstä, on mielenkiintoista tarkastella, miten suhtautumisen FTV on muuttunut. ECR-ryhmä, jossa oli varjoesittelijänä tässä asiassa. Me emme ole jättäneet tarkistuksia, koska kantamme FTV on edelleen johdonmukainen vakaa. Me hylkäämme tällaisen ehdotuksen muutaman perustavanlaatuisen periaatteen asian takia. Eikä nyt ole tarvetta toistaa niitä. Kävin läpi melkein 150 tarkistusta aika huolellisesti. Ja jaoin huomini kahteen osaan. Ensimmäinen osa on syyt olla samaa mieltä joidenkin tarkistusten kanssa ja toinen klusteri ovat syyt, joiden vuoksi hylkäämme ne tarkistukset. Aloisin, aloittaisin siitä, mistä on sopu. Tuomme kaikkia tarkistuksia 21, 22, 23 ja 24. Niissä vaaditaan koko ehdotuksen hylkäämistä ja kantamme on edelleen sama. On ollut koko, tai koko ajan olemme siitä puhuneet. Tuemme kaikkia tarkistuksia, jotka varoittavat siitä, että tulee negatiivisia sivuvaikutuksia FTVn käyttöönotolta. Minun näkökulmastani koko, se on koko ehdotuksen yksi heikkouksista. Kolmanneksi, olemme samaa mieltä sen kannan kanssa, että komission pitäisi saada aikaan kattava kustannushyötyanalyysi ja vaikutusarviointi, joka osoittaisi, että Tiivistetty yhteistyö kunnioittaa kaikkia velvoitteita ja toimivaltuuksia niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu hankkeeseen. Sitten viimeinen ryhmä tarkistuksia, joita olemme valmiit tukemaan. Me tuemme kaikkia sellaisia mielipiteitä, joissa vaaditaan komissiota osoittamaan selkeästi – että FTT ei vääristä yhteisnäismarkkinoita eikä myöskään sosiaalista ja alueellista kohesiota. Sitten syys hylkäämiseen. Hylkäämme kaikki tarkistukset, jotka pitävät FTVtä välineenä, joka kannustaa talouskasvuun. Olemme melkein varmoja kokemusten perusteella tällaisista veroista menneisyydessä, että FTV vaikuttaa kielteisesti sekä talouskasvuun että työllisyyteen. Toiseksi, emme tue niitä tarkistuksia, jotka pitävät FTVtä yhtenä tulevana lähteenä Euroopassa omille varoille. Jotkut puhuivat äh, hankkeen heikkouksista. Se on yksi niistä Kolmanneksi olemme realisteja, emmekä usko, että, globa- että jos ajatellaan globaalia FTV, niin sillä tulisi mitään positiivisia tuloksia aikaan sen aikaansaamisessa. Sen lisäksi uskomme, että FTV globaalina verona on epärealistinen. Ei ole epärealistista odottaa sitä G20-tasolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Strecek. Sitten Gwen ryhmän puolesta herra rouva Matias. Kiitos puheenjohtaja. Siihen, mitä nyt olemme kuulleet ja toisin kuin mitä juuri kuulimme konservatiiviystävältämme, me tuemme finanssitransaktioveroa täysin. Pedo tulee myöhään ja melko rajallisessa muodossa, mutta verrattuna kollegan juuri sanomaan, niin emme saa kuitenkaan unohtaa, että me voi kirjoittaa historiaa uudestaan. Me tiedämme, miten kriisi on syntynyt, miten sitä on eletty ja finanssitransaktioveron käyttöönotto on asia, joka ei tietenkään saa vaikuttaa niin, että kriisi syvenee entisestä. Meillä ei finanssitransaktioveroa ollut ja kriisi on syventynyt, eli meidän pitää voida ottaa huomioon se, mitä tässä tilanteessa tarvitaan. Ei voida ajatella, että kaikki jatkuu entisellään, ei mitään välintuloa, ei mitään sääntelyä, vaan kaikki jatkuu entisen mallin ja kriisi syvenee entisestään eikä parane yhtään. Eli lopulta kyse on poliittisesta asiasta, poliittisesta päätöksestä, mutta todella tämä vero tulee nyt liian myöhään. Esittelen ehdotuksista, useimpia voimme tukea. Paikassa tai toisessa on vähän vielä näkemyseroja, mutta me suhtaudumme luottavaisesti siihen, että voimme neuvotella näistä asioista. Lähtisin liikkeelle yhdestä eroavasta näkemyksestä alle 0,1 prosenttia. Sitä emme haluaisi 0,1 ja 0,01 prosenttia. Tämä erottelu ei mielestämme ole hyvä. Me olemme sitä mieltä, että on hyvin hankala sopia tästä erottelusta – Ja sitten voimme olla esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että ei pitäisi olla jatkuvasti poikkeuksia. Kaikki markkinat ja kaikki tuotteet pitäisi saada finanssitransaktioveron piiriin. Nyt puhutaan siitä, onko kyse spekuloinnista ja jos on, niin miten voidaan erotella tietynlainen keinottelu. Jos keinottelevista markkinoista on kyse, kaikki keinottelevat markkinat pitää ottaa FTVn piiriin. Me olemme sitä mieltä, että ihan sama minkälaisesta lähtökohdasta ollaan lähtöisin, kaikki tällainen spekulatiivinen toiminta pitää saada finanssitransaktioveron piiriin. Ja sitten on puhuttu siitä, että FTT tulisi omina veroina, varoina tukemaan EUn budjettia. hallituksesta riippumatta parlamentti voi toki edustaa omaa kantaansa ja olisi kyllä tärkeää, että me edustaisimme parlamentin kantaa tiukasti. Ja voimme muistuttaa siitä, mitä on sanottu. Ei voida ajatella, että tuemme budjettia monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuoteen 2020 ja sitten tuetaan sellaista tointa, joka johtaa siihen, että finanssitransaktioveron kautta leikataan kansallisia jäsenmaksuja. Mielestäni on kyllä tärkeää, että sanotaan, että 30 tai 35 miljardia vuosittain voitaisiin näin kerätä, mutta kysehän on juuri siitä, että saadaan lisää varoja sinne, missä niitä tarvitaan kriisin takia, työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin toimiin ennen kaikkea. Sitten vielä yksi asia, johon ei ole vielä puututtu. Mielestäni me kyllä tarvitsemme yhteisiä toimia, jotta voimme puuttua veropetoksiin ja veron kiertoon tällä alalla. Tässä en voi kyllä olla samaa mieltä sen kannan kanssa, että jokainen jäsenvaltio ikään kuin itse voi ryhtyä toimiin, jotta voidaan välttää veropetos tai veronkierto. Meidän on pidettävä mielessä se, että luultavasti tässä ei tehdä paljonkaan, Me tarvitsemme yhteisiä toimia, jotta voimme turvata sen, että puhutaan yhdessä yhteen ääneen. Jos tämä jätetään yksittäisille jäsenvaltioille, niin tilanne ei paljonkaan poikkea tähän astisesta. Ja veronkierto ja veropakolaisuus jatkuu edelleen. Viime viikolla oli huippukokous ja sielläkin sanottiin, että jäsenvaltioiden puolelta on toteutettu toimia, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet varsinaisesti mihinkään, joten ajattelisin kyllä, että tällä tärkeällä alalla on erityisen merkityksellistä se, että pyritään toimimaan yhteistyössä. Sanoinkin jo, että voin tukea useampia esittelijän kantoja. Varmasti hän saa meiltä paljon tukea. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Lulling, Klintz, Mias, Ferreira, Giol, ja Fervera, haluatko joku vielä puheenvuoron, niin pyydän, että kerrotte siitä herra Gose seuraavaksi. Merci. Kiitos herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin sanoisin, että voin vain tukea sitä, mitä Otmar Karas totesi näistä periaatteista ja teknisistä kysymyksistä, mutta minun mielestä nyt on hyvä miettiä jokaisen tykönän yhtä kysymystä. Ei tässä nyt ruveta kääntämään selkeä kuitenkaan periaatteelle, vaan tässä halutaan realistisesti tarkastella koko tilannetta. Kun otetaan käyttöön jotain verotusta, niin ei voi olla romantikko, mutta ei moralistikaan. Tästä totesin juuri verokierrosta yhtenä päivänä, että verotuksen tarkoituksena on hankkia jäsenvaltioille tai julkisille tahoille tuloja, joten ansiosta voidaan menot kattaa. Eli tässä täytyy hakea tehokkuutta, mutta olla myös läheinen. Tässä nyt on huomattu, että mitä enemmän tutustutaan eri lukuihin ja seurauksiin, niin huomataan, että tässä on joitakin osatekijöitä, joita ei alussa huomioitu, ei komissiossa, ei paremmin muuallakaan, kun tätä lähdettiin käynnistämään. Esimerkiksi, jos ajatellaan, miten tyydyttävä tämä on oikeuden kannalta, kun ajatellaan mona, monenlaista verotusta, ja tässä on puhuttu, että pitäisi päästä alahisempiin veroasteisiin, ja moni kuitenkin tuki tätä periaatetta. Nyt on kysyttävä sitten tarkemmin, kun yksityiskohtia tarkastellaan, mihin se oikein meidät vie. Ensinnäkin ei tästä saa tulla mitään rankaisuveroa että rahoitukset eivät sitä ja tätä ja siitä pitää rangaista. Se olisi pitänyt säännellä aikaisemmin eikä rangaista nyt. Sääntely ei tehty, on se nyt kohentunut, mutta nyt sitä on olemassa, eli ei tässä mitään rankaisuja tarvita. Ja toinen harhakuva on, että saadaan mukaan omat varat Euroopan unionia varten. Kuka valtio sitä haluaa? Jokainen kansallisesti toteuttaa sen, miten haluaa, jos jotain lisävaroja haluavat. Ja korkeintaan voi ajatella, että se voi jotain muita tuloja korvata. E, ei tästä keskipitkällä aikavälillä mitään muutosta saada aikaan. Ja sitten täytyy myös miettiä, että tässä tehdään niin, ettei tästä tule epäsuotoisia seurauksia talouteen, kun ajatellaan, että se pikkuhiljaa johtaa siihen, että tästä katoaa tulolähteitä. Ja jos ajatellaan, mikä on ylipäätään eropohja, niin sekin saattaa pikkuhiljaa kadota, koska tämä johtaa kielteisiin vaikutuksiin. Siksi täällä parlamentissa nimenomaan tästä lähtökohdasta haetaan sopuratkaisu, joka olisi hyväksyttävissä ja olisi tyydyttävä. Tässä on paljon työsarkaa vielä jäljellä. Mutta ne, jotka kritisoivat veroa, en nyt ihan sanoisi, että mitään kampanjaakaan on tätä vastaan käyty. Totta kai veromaksajat haluavat maksaa mahdollisimman vähän, ja julkisen tahon on tietenkin toimittava niin, että et synny mitään veronkiertoa esimerkiksi. Mutta tulevien veronmaksajien täytyy pystyä saamaan jotain muuta kuin vain pelkkää puhetta. Ja siksi minä vetoan kaikkiin, jotka kritiikkiä esittävät, että antaisivat lukutietoja, että voitaisiin myös mitata mahdollisesti haitalliset seuraukset, ajatellen repoa tai yhteisyritysten kaksinkertaista verotusta. Paljon tästä on puhuttu, mutta täytyy olla uskottava myös keskustelussa, jos kerran on jotain lukutietojakin esitettävänä. Tietovastahakoisuutta on ollut tarjota tällaisia konkreettisia lukuja. Ilman näitä elementtejä emme kuitenkaan voi ruveta tukemaankaan tämmöisiä kantoja. Ne eivät olisi perusteltuja. Siksi kyllä tässä todellakin on vielä työtä jäljellä. Ei tämä ole pelkkää ynnälaskua. Ei tässä kuitenkaan voi tehdä ihan mitä tahansa. Jokainen jäsenvaltio tietenkin tekee oma mielensä mukaan. Ja meidän täytyy jotenkin tuoda valaistusta tähän keskusteluun niin, että se olisi kansalaisten näkökulmasta jotenkin ymmärrettävissä, talouden kannalta oikeudenmukaista ja johtaisi myös taloudelliseen edistykseen, kestävään kehitykseen, niin kuin nykypäivänä sanotaan ettei tässä sitten rahoituspohja heikkenisi tai että toiminta kokonaan häviäisi muualle tai loppuisi. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia kovasti herra Gozes. Seuraavaksi rova Luling. Herra Luling, Astrid. Astrid. Merci beaucoup. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Minä suurella tyydytyksellä olen nyt pannut merkille, että täällä meidän keskusteluissa me tänään on hiukkasen enemmän realismia. Minä tiedän varsin hyvin, että nyt teille tullut vielä aika käydä teoriassa tämän veron käyttöönoton asianmukaisuudesta. Tätä keskustelua on jo käyty. Kuitenkin haluaisin yleisempiä kommentteja kyllä tehdä. Olen jo aikaisemminkin sanonut, että FTV on törmäämässä yhä uusiin esteisiin joka päivä, eikä se ehkä ole ihan sattumaa. Vaikka haluakin puolestaa tällaista veroa, niin olisi hyvä tunnustaa myös ne mahdolliset vaikeudet sen sijaan, että kokonaan kiellettäisiin ne. Jos kokonaan sokeutuu tässä, niin kun se ei se ole kovin hyvä tapa edetä, eikä siinä oikeastaan ratkaista yhtään mitään ongelmaa tämmöisessä verossa, jonka tarkoituksena on ihan oikeutetusti myös torjua rahoitussektorin epätoivottuja toimintatapoja, mutta tässä sitten kuluttajista tulee maksumiehiä. Eli siis oikeastaan kaikki myös palvelujen käyttäjät maksaisivat. On turha kuvitellakaan, että pankit maksaisivat vain tästä. Ei, vaan kuitenkin kuluttajat, jotka palveluja ostavat, tästä maksavat. Ja sitten vielä ekstraterritoriaalisuudesta. Tämä on niin valtavan mutkikas vyyhti, kuten täällä on todettukin, että tässä ajatellaan, että voitaisiin noin vain tiivistetyn yhteistyön myötä voitaisiin ruveta pakottamaan kaikki jäsenvaltiot tekemään ikään kuin ei tästä tulisi mitään vaikeuksia näin noin vaan sanelupolitiikalla. Kyllä se on aika vaarallista. En ollenkaan väitä, että tämä nyt olisi kokonaan pois uh, mahdollisuuksista, mutta tässä pitäisi kuunnella myös juristeja esittää aika lailla kysymyksiä. Ja tässä yhdistynyt kuningaskuntakin on mukaan menossa tuomioistuimen ilman kunnon juridisia perusteita. Tässä täytyy vielä odotella, ettei tule ikäviä yllätyksiä vastaan. No, mitä tulee minun itseeni? Niin minä olen aika varauksellinen kyllä ollut, mutta en ole olet ihan noin vain vastustanutkaan. Täytyy miettiä veron eri muotoja, se on olennaista. Minä olenkin tehnyt tästä tarkistuksia. Ajatellaanpa eläkerahastoja, olen iloinen, että moni kollega on tehnyt samantyyppisiä tarkistuksia. Eli Eläke- ja sijoitusrahastot ovat tärkeässä asemassa. Siitä ei tingitä, ainakaan minun mielestäni voida tingitä. Jos eläke- ja sijoitusrahastot tule poikkeusten piiriin soveltamisalassa tässä asetuksessa, niin minä en voi tämän puolesta äänestää. Ne, jotka ehkä vielä tiedä, niin minäpä kerron teille, että eläke- ja sijoitusrahastot olisivat suurimmat häviäjät tällaisessa rahoitusverossa, niin että siinä voidaan jopa kaikki rahastot kuristaa, ainakin vaikuttaa niiden toimintaa vakavasti. Minä pelkään, että komissio, en mä tiedä onko se sitten ideologia vai sokeutumista, mutta komissio ei ole koskaan halunnut tunnustaa, että jos tässä, tästä tulee kuolin isku koko alalle, jos otetaan myö nämä kaskaarirahastot mukaan. Jos tämä toteutetaan 0,1 prosentin tasolla, mutta tot, kuitenkin se kerrataan moninkertaisesti, niin en ymmärrä, ei edes haluta tunnustaa tätä ongelmaa. On todella järkyttävää, varsinkin kun tässä rangaistaan säästötahojen instrumentti, ja ne ovat luoneet nimenomaan vakautta myös rahoitusmarkkinoille. Ja mitä tulee yhteisjohtosyrityksien, niin ne vähän ovat vain suuremmoisella tavalla jo säännelty kuluttajan edun mukaisesti. No, haluatte, että menevät Singapuriin, niin minä en sitä halua. Tässä halutaan nyt sitten ottaa vero mukaan keinottelun estämiseksi että sitten kuitenkin itse välineitä ruvetaan rangaisemaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Eli tähän tämä johtaa, ainakin minun järkeilyni mukaan. Minä tuomitsen tällaisen ajattelutavan. Haluaisin kuulla kollegoita vielä enemmän, kuten olen jo kuullutkin, nimenomaan samaan suuntaan, mutta asiassa selvää ottaa, että tämä on aika ratkaisevaa, eikä tätä voida noin vain sivuttaa ennen kuin perustavanlaisuus ja analyysi tehdään seurauksista. Esittelijä sanoi, että ollaan lähellä jo sopuratkaisua. En tiedä, onko tämä painostusta vai onko hän optimisti tai peräti utopisti. En minä ole vielä nähnyt mitään kompromissitarkistuksiakaan. En tiedä, varjoesittely ehkä on ne, eli siitä täytyy ryhmissä vielä puhua. Minä teen kyllä kaikkeni, että saadaan aikaan järkevä ehdotus, mutta mitä nyt olen kuullut tähän mennessä, niin esittelijä ei ole minua pystynyt vakuuttamaan avustajineille. Kiitos Rova Luling. Ja, vielen Dank, äh, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Näen, että komission edustaja Bergman istuu täällä ja minun on sanottava, että minä olen hyvin vaikuttunut siitä, miten hän jaksaa tässä tilanteessa. Tämä asiakirja, joka alun perin saatiin, on hyvin toisenlainen kuin tämä ehdotus, josta nyt keskustellaan. Nyt on rohkeasti ehdotettu jotain, joka olisi voinut saada aikaan globaalia vaikutusta. Tämän päivän ehdotus ei muistuta paljoakaan aikaisempaa ehdotusta ja en hämmästyisi yhtään, jos Bergman sanoisi, että nyt minulle riittää, en halua tätä enää ajaa. Verolla on aina pari tarkoitusta, tietynlainen mahdollisuus ohjata toimintaa ja saada kassaan varoja toisaalta. Tässä tapauksessa alkuperäinen ajatus oli mukana, mutta ohjausajatus on tässä kai nyt unohdettu ja nyt pohditaan vain sitä, miten mahdollisesti voisin saada kassaan lisää rahaa. Ja nämä 11, jotka ovat nyt valmiina tai antavat ymmärtää, että ovat valmiita ottamaan tämän veron käyttöön, niin tämä on heille ainoa keskeinen seikka. Sieltä ajatellaan, että finanssisektori yksin maksaisi tämän on suuri virhe. Kaikki asiakkaat, pankkiasiakkaat tietenkin maksavat mukana, se on ihan selvää. Minusta tuntuu, että jopa nämä yksitoista eivät enää pysty sopimaan siitä, mitä haluavat ja miten. Katsotaan nyt käytännössä tätä 11 valtiovarainministeriä siellä pöydän ääressä keskustelee tästä verosta. Lankomaalainen sanoi, että eläkerahastot sieltä pois ainakin. Luxemburilainen sanoi, että uusitsit ainakin sieltä pois ja saksalainen haluaa sieltä omat versionsa pois. Ranskalaiset sanovat, että he eivät tarvitse mitään lisää, eli kyllä tässä on jo valtavasti sekaannusta siitä, mitä ymmärretään tällä finanssitransaktioverolla. Herra Bergman tämän selkeästi esitti aluksi, mutta se on nyt vesitetty, koska jokaisella jäsenvaltiolla on siitä omat käsityksensä. Lisäksi ei ylipäätään ole päästy sopuun siitä, mitä rahalla, jos sitä joskus jonkin kassaan saadaan, niin mitä tällä rahalla tehdään. Jotkut laskevat tämän budjettinsa mukaan. Oman maani valtiovarain ministeri on jo ottanut omassa budjetissaan fiktiivisesti ikään kuin huomioon tulona tämän summan. Muut ovat ehkä toimineet samansuuntaisesti. Jotkut ovat sanoneet, että tämä menee sitten EU-budjettiin, mutta totta kai kansallisia maksuja niin sitten leikataan vastaavasti. Eli kovasti erimielisyyttä siitä, mitä rahalle tapahtuu. Minun teesini on nyt sellainen, että tällaista veroa ei käyttöön saada. Me keskustelemme aiheesta, mutta päivän päätteeksi 11 ei pysty sopimaan. Ehkä jonkinlaista veroa tulee osakekauppaan tai johonkin, mutta tästä syystä, kun en nyt usko enää siihen, että tämä suuremmin tulee käyttöön. Ja nyt syntyy sen sijaan järjestelmä, joka vääristää kilpailua ja siinä ei ole järkeä, niin ehdottaisin, että pyritään ottamaan tämä nyt askel askeleelta käyttöön. Ensin jotain sellaista, joka olisi mahdollista hyväksyä 27 kohta 22 jäsenvaltiossa. Aloitetaan Lontoon Stamp Dutyn esimerkin mukaisesti ja sitten muutaman vuoden kuluttua ehkä voidaan vähän vaatia enempää, mutta tämän ehdotuksen pohjalta ei edistystä saada aikaan. Kiitos. Kiitoksia herra Klintz. Seuraavaksi herra Smith. Thank you, Mr. Chair. I actually... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa ne kaverit, jotka sanovat, että äh, sellaista kuten, että minäpä, näinhän minä sanoin. En pidä näistä kommenteista, mutta ehkä se täytyy nyt tehdä. Itse vastahakoisesti teen sen sanoisin, mutta, mutta näin tietysti käy, jos tämän tar- tätä tarkastelee yksityiskohdittain ja yrittää ymmärtää, mitä hyvä ystävä Wolf Klint sanoi. Hän haluaa herra Bergmanin veroa, mutta ei tätä veroa, eikä halua poikkeuksia ja niin edelleen. Ehkä pitäisi ohittaa koko idea. Aloittaa jotain uutta juttua. Ehkäpä ajatus siitä, että olisi vero, joka parantaisi kasvua Euroopassa. Ehkäpä se koko ajatus ei ole niin loistava, en nyt tiedä. Aina voi sanoa, että meillä oli kokemuksia kotona eikä niitä voi vertailla keskenään. Osittain olen samaa mieltä, mutta joissakin yksityiskohdissa yksi, sama yhtäläisyyksiä on. Kuulin, kun Sven Giegold sanoi, että ne että ne maat, jotka ovat olleet mukana, heillä ei pitäisi olla ainakaan kovin paljon sananvaltaa. No useinhan, tai siis kyllähän te esitätte ne usein kohteliaalla tavalla, mutta siinä mielessä en kritisoi, mutta tässä mielessä on kovin tärkeää, että jos tämä 11 klubi, outo nimi, 11 klubi, että siellä mennään itse asiassa pidemmälle. Eikö sitten ole aivan oikein, että ne, jotka ovat ulkopuolella, niin että sen veron vaikutukset, ainakaan ei nykytilanteessa niillä sopimuksilla, jotka meillä on, niin ei pitäisi olla mitään vaikutusta ulkopuolella oleviin maihin, taisin kansalaisiin. Eikö se ole ihan oikea ehdotus ja ajatus? Ja sen vuoksi mielestäni tämä ekstraterritoriaaliset näkökohdat tai vaikutukset eivät ole tulleet tutkituiksi täysin. Ja sitä ei mielestäni voida hyväksyä. Ja tämä voisi olla ainakin hyvä argumentti näille maille, jotka ovat ulkopuolella. Tämän 11 klubin. Johtopäätöksenä sanoisin, että loppujen lopuksi tietysti ne teistä, jotka tätä veroa oikeasti haluatte, teidän pitäisi joko sanoa, että kyse on verotuloista, tai jostain poliittisesta symboliikasta tai mitä nyt vaan. Voin olla samaa mieltä, että rahoitusmarkkinoita täytyy säännellä vakavammalla tavalla. Jopa minä voin sen hyväksyä. Mutta jos tällainen vero otetaan käyttöön, sen täytyy olla tehokas. Ja se täytyy pystyä ymmärtämään myös laajemmassa yhteydessä. Piru piilee yksityiskohdissa, joten en sanoisi, että hyvää onnea yritykseen, koska äänestän tätä vastaan joka tapauksessa. Mutta onnea esittelijälle koska hän on niin miellyttävä henkilö. Muchas. Kiitoksia kovasti herra Schmidt. Rova Ferreira. Well, I think, uh, thank you very... No, kiitoksia kovasti. Olen nyt vähän hukassa näiden eri näkemysten seassa. Täällä on ensinnäkin esitetty perustelu, että kuluttajat maksavat viulut. Kyllä, pitää paikkansa osin, ja voin sen hyväksyä. Mutta muistakaa nyt sentään, että kuluttajat käyttävät hyviä tuotteita, oli se sitten kirja tai muu, niin siinä maksaa 23 prosenttia alvia minun maassani ainakin. Miksei sitten joutuisi maksamaan, jos vesipullon tai kirjan sijaan ostaa rahoitustuotteen? No entäpä sitten kansallisten näkemyksistä, että kansalaiset maksavat liikaa, pk-yritykset maksavat liikaa, maksavat liikaa kansalliseen talousarvioon, maksavat välittömästi myös tai välillisesti EUn talousarvioon. Jos ajatellaan tätä rasitetta rahoitusmarkkinoille, niin se on liian pieni, jos ajatellaan rasitetta reaalitaloudelle. Eli ok, kulut kuluttajat maksavat rahoitustuotteista, jos kerran haluaa niin tehdä, ja hyvä, että rahoitussektorin täytyy maksaa enemmän. No sitten nämä poikkeukset, olen nyt pahoillani, mutta en oikein ymmärrä perustelua sillä, että eläkerahastot jätetään ulkopuolelle. Eivät ole mitään pk-yrityksiä, se on isoa bisnestä. He haluavat, että heidät pannaan syrjään. Ihan vain siitä syystä, että joutuisivat maksamaan – myös toimista tietty prosenttimäärä. Mutta vain jos toimivat hyvin aggressiivisesti riskituotteisiin sijoittavat tai toimia on paljon, niin silloin tämäkin vero tulisi kuvioihin mukaan, mutta sehän on ihan myönteinen vaikutus, koska eläkerahastojen pitäisi ajatella pitkällä aikavälillä tuotteidensa kanssa, eikä lyhyellä aikavälillä. Tämä koskee yhtä lailla valtion velkaa. Valtion velka on täysin ristäytynyt käsistä. Ei siitä syystä, että oltiin laskusuunnassa taloudessa, vaan että keinottelijat pelasivat niin kovaa peliä. Ostamalla ja myymällä valtion velkaa. Nyt ollaan paljon vakavalla pohjalla siitä syystä, että EKP ryhtyi omiin toimiinsa rahoitusmarkkinoilla, koska tilanne on muuttunut aika lailla, kun ajatellaan kuinka kovin panoksi pelattiin aikaisemmin. Ei pidä nyt sekoittaa kaikkia. Ja minun mielestäni kaikille poikkeuksille on varmasti hyviäkin syitä. Käy läpi nyt kaikki nämä. No, kollegat täällä tuntevat asiat kovin hyvin. Me olemme tehneet vakavassa hengessä työtä. Katsotaanpa, mitä eri ryhmät ovat esittäneet eri ryhmistä poikkeuksesti. Ensinnäkin yhtymien väliset transaktiot, Schmidt, Ferver ja niin edelleen. Yhtymien väliset transaktiot, että vakavaraisuusvaatimukset tulisi täytetyiksi. Nämä jätettäisiin pois, repoostot, vakuuksien ostaminen ja lainaaminen. Sitten osa jäsenistä on edistänyt poikkeusiksi yhteisijoitusyrityksiä vaihtoehtoisille sijoitusyrityksille ja eläkerahastoille tai työeläkelaitoksille oma ryhmäpoikkeuksensa. Ja sitten muita poikkeuksia, joka liittyy muihin kuin rahoituslaitoksiin. Ja sitten OTC ja markkina takaaja toimet. PK-yritykset poikkeuksiksi. Ja sitten välineet, joita PK-yritykset ovat laskeneet liikkeelle. Tai sitten eri laitosten sivukonttorit, tytäryhtiöt, jotka ovat mukana osallistuvissa jäsenvaltioissa, mutta toimivat myös ulkopuolisissa jäsenvaltioissa, joille on kyse kaupankäynnistä välinein, joita jäsenvaltiot, jotka ovat mukana, ovat laskeneet liikkeelle riskipääoma, joka on puolestaan sosiaalisen pääoman äh, laitoksen sijoitettu. Tai sitten ulkopuolisten maiden poikkeukset, valtiovelapoikkeukset tai sitten valuuttakurssiin liittyviä johdannaisten kysymykset, johdannaisiin liittyvät hedge-operaatiot ja niin edelleen. Minä kysyn teiltä, Onko tässä strategiaa todellakin vesittää FTV näiden poikkeuksien avulla? Minä voin löytää hyviä perusteita poikkeuksille, mutta tässä nimenomaan halutaan saada pelote sille, ettei liikaa pelata näillä tuotteilla. Oletteko nyt ihan varma, että nyt ollaan ihan samoilla autopituuksilla? Että me kansalaisten edustajina voimme edetä tällaisin kannoin, joiden myötä tulee kaikenlaisia porsareikiä. Ja totta kai poikkeuksille on hyvät syynsä. Jos ei nyt mietitä vähän laajempia puitteita myös. Eli ihan totta. Tehdään tämä nyt selväksi. Varsinkin ajatellen Alankomaita, olen kovin yllättynyt, että Alankomaat ei ole 11 klubissa, se on ulkopuolella. Eli herra Karras, oletteko nyt ihan varma, että jos eläkerahastot jätetään ulkopuolelle, niin alkoivat tulla mukaan. En usko. Nimittäin tästä on kuultu valtiovarainministeriltäkin. Se tuli selväksi, että yksi syy ulkopuolellisille jäämiselle oli eläkerahastot. Eli jos muka ei se tarkoita sitä, että eläkerahastot, jos ne jää pois, että he tulevat mukaan. Eli ollaan nyt ihan rehellisiä, meillä on parlamentista, ei tarvita yhteistä kantaa. Tämä ei ole yhteispäätösmenettely, meidän pitäisi pitää kiinni alkuperäisestä kannasta, eikä avata kaikenlaisia poikkeuksia ja porsaan reikiä. Ja me päädymme näiden poikkeuksien kanssa siihen, että koko FTV murtuu. Olen paljon tämä minun kantani. Kiitoksia kovasti Rova Ferreira. Seuraavaksi herra Giegold. Well, uh, first I would like to thank uh, Elisa. Uh... Ensin haluaisin kiittää Elisaa hän pitkälti sanoi, mitä minä halusin sanoa, mutta hienommalla, mukavammalla tapaa, joten hyvä, kiitos oikein paljon. Siksi en lähdekään näihin eri ehdotuksiin, mutta minun on sanottava, että minulla on nyt ihan sama käsitys. Tätä kai tiesimme jo pitkän aikaa, että tämä on hyvin kiistanalainen kysymys Kensin tekemän ehdotuksen jälkeen – Ramon siis ei kannata hermostua, että liberaalina ajaa tätä, koska liberaalista se lähti liikkeelle, kun Keynes sitä ehdotti oman puolueryhmänne, puolueperheen jäsen. Mutta liberalismi totta kai on uhattuna, kun lähdetään verottamaan ainoastaan tiettyjä tuotteita ja muille annetaan poikkeus, koska silloin ei periaatteessa ajeta tasavertaisia mahdollisuuksia, jonka pitäisi olla sosiaalisessa markkinataloudessa perusajatus, samoin kuin kunnolla säädellyt markkinat. Joten tästä verosta on käyty nyt pitkä taistelu ja on mielenkiintoista nähdä, miten ne, jotka ennen vastustivat, verovat muuttaneet strategiansa. Jotkut ovat ymmärtäneet, että ei tämä vero nyt niin paha ajatus ole. Jotkut uskovat edelleen, että he pystyvät pysäyttämään sen, teettävät tutkimuksia ja esittävät julkilausumia veroa vastaan. Ja sitten kolmas ryhmä, kaikista, kaikista vaarallisin tällä hetkellä, ovat ymmärtäneet, että jos eivät voi menestyksekkäästi vastustaa, niin he liittyvätkin puolustajien ryhmiin ja pyrkivät vesittämään ehdotusta kaikin keinoin. Yksi tapa on poikkeuksen pitkä lista ja toinen strategia on se, että pidennetään strategiaa jatkuvasti ja kaikkein vaarallisinta on ne, jotka eivät selkeästi tuo esiin sitä, että heillä on omat intressinsä tässä. En ollut ihan vakuuttunut, kun EKP neljän vuoden jälkeen sanoi periaatteessa vastustavansa. Nyt julkisesti sanoo, olevansa mielellään neuvonantajan roolissa. En ole varma, pitäisikö projektissa kysyä neuvoa ihmiseltä joka, tai taholta, joka ei tue tätä projektia. Tässä ollaan kyllä melko huteralla pohjalla. Yksi vain yksi oikeutus poikkeuksille mielestäni, jos ei pystytä estämään veron kiertoa yhden tuotteen osalta – vaikka todella käyttää kaikkia lainsäädännön keinoja hyväkseen. Koska ainoastaan jos ei voida veron kiertoa estää, niin silloin tulee tuo ruotsalaisen veron ongelma esiin. Ja sitä pitää välttää, mutta muuten kaikki hyvää tarkoittavat ehdotukset ajatellaan, että no eläkkeet ovat hyvä asia, ei veroteta niitä, investointirahoista ja käytetään vanhuseen säästöihin. Eipä veroteta niitä. Nämä eivät ole ihan uskottavia kantoja, koska näin tuhotaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja tehdään näin tyhjäksi koko tämä veron ajatus. Ja totta kai osa verosta tulee rahoitusmarkkinoiden loppukäyttäjien maksettavaksi. Ihan totta, ei se ole paha asia sinänsä, koska jokainen ei käytä yhtä paljon tällaisia lyhytaikaisia sijoituksia rahoitusmarkkinoille. Lopuksi Ullen puheenvuoron. Näin myös kollegoiden tarkistuksia, joilla pyrittiin täysin vastustamaan ehdotustamme. Ja jos luetaan tässä Ullenkin perustelut, myös Gunnar Högmarkin ja joidenkin EPPn kollegoiden, niin minun on kyllä sanottava, että Minua tätä ihmetytti, kun ehdotuksen vastustaminen, kun puhutaan vahvistetusta yhteistyöstä, niin mielestäni on aivan oikeutetta vain siinä tapauksessa, että sanotaan, että sillä on voimakas vaikutus maihin, jotka eivät osallistu. On mielenkiintoista, että nämä ehdotukset tulivat sellaisilta mepeiltä, jotka eivät tule maista, jotka haluavat liittyä tällä hetkellä. Ainakin niin on. Eli tässä ollaan kyllä heikoilla jäillä – Tiedätte, että on käyty pitkiä keskusteluita siitä, pitäisikö yhteistyötä tekevien maiden ja ulkopuolelle jäävien maiden meppien saada sanoa kantansa. No oikeudellisesti ei ole mahdollista luoda esimerkiksi ainoastaan euroalueen meppien alivaliokuntaa, että annetaan eri oikeudet euroalueen mepeille ja muille, mutta tämä kyllä kyseenalaistaa tietyn legitimiteetin ja siksi mielestäni ainakin pitäisi vastuullisesti toimia tässä yhteydessä. Neuvostossakin on nyt vaarana, että ne maat, jotka eivät aio millään muotoa lähteä mukaan, haittaamaan nyt koko tätä prosessia. Tässäkin enemmän tai myöhemmin kysytään, miksi me keskustelemme asioista täällä yhdessä, vaikka jotkut periaatteessa – ja puolueidensa turvin, joita edustavat kotimaissaan, ovat tilanteessa, jossa oma maa ei tule ollenkaan tämän veron piiriin. Tämä ei ole oikeudellinen argumentti, tunnustan sen, mutta tässä voidaan kysyä ja pohtia sitä, mitä teemme, miten hoidamme tätä asiaa, jotta tämä parlamentti voi toimia euronkin parlamenttina, vaikka kaikki vaikka kaikki mepit eivät edusta euromaita. Meidän on pohdittava, miten saamme oikeutusta argumenteillemme tällä tapaa. Nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat esiin. Ja voin ymmärtää, että ne tulevat esiin. Kiitos. Mr. Giegold. Kiitoksia, Giegold. Sitten herra Ferber. Ja vielen dank. Kiitos kovasti. Olen vähän surullinen, että kun ajatellaan ehdosta, niin, niin sosialistit sen heittäisivät yli laidan. Koska mehän olemme itse asiassa sopineet suurella enemmistöllä siitä, että finanssitransaktioveron puolesta puhumme ja nyt on kyse siitä, että miten se toteutetaan. Voin vain painottaa, että kyse on siitä, että verotetaan ylimääräisiä spekulaatioita, mutta toisaalta jos EMEassa sanomme, että tietyt johdannaiset, niitä ei pitäisi selvittää, jo, koska sellaisia ei ole tekemistä liiallisen spekuloinnin kanssa, niin että samat johdonaiset sitten verotetaan, jotta liiallista spekulaatiota voitaisiin välttää. Sen vuoksi sanoisin selkeästi, että tarkistukset, jotka olen jättänyt, käsittelevät tärkeää teemaa, nimittäin, että siellä missä me, kun olemme manner, jossa on vahvaa tuotantoteollisuutta, että se voidaan pitää yllä ja säilyttää täällä. Mitäs tässä nyt tapahtuu mikrofonin kanssa? Ich No, yritän jatkaa. Pahoittelen tulkeilta. Heille se oli varmaan pahinta. että tätä, tämän toiminnan täytyy olla edelleen mahdollista EU-ssa ja sen vuoksi haluan puhua sen puolesta. Erityisesti niille kollegoille sosialisteille sanoisin, että se, mistä on muualla jo sovittu, että FTVn, FTVhän nyt tartutaan näiltä osin. Myös se kohta, mistä herra Gigold puhui, se äh, huolestuttaa minua kovasti. Tietysti itse asiassa meillä on EU, joka koostuu eri osista, me parlamenttina, talousvaliokuntalla edustamme 27 yhdessä, eli EUta yhdessä, kohtana 28. Siinä alla on sitten finanssipoliittisen sopimuksen unioni 25, sitten on yhteiset euromaat 17 ja sitten on vielä yhteisö, johon kuuluu finanssitransaktiovero. Se aloitettaisiin tässä 11 kesken. Ja kaikkialla, missä ei ole 27, niin Euroopan parlamenttina me olemme vain äh, kuultavana, eli olemme siinä heikossa jamassa. Ja se tarkoittaa, että meille on kasvamassa väärin vaikeaa nyt sitten, kun ajatellaan tiedottamista kansalaisille. Kun on 17, 11, 25 päätöksiä, 27 päätöksiä, niitä ei kaikkia tehdä yhdessä että siinä tulee kyllä ongelmia sitten siinä mielessä. Ja sanoisin nyt painokkaasti, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat sitoutuneet siihen, että eivät kuulu toista, niin eivät sitten täällä lopussa parlamentissa, koska haluamme täällä rakentaa enemmistöjä, ne niin sanoisivat, eivät sitten sano lopuksi, että me emme halua sitä, että ei se tulisi ollenkaan, vaan sitten 11, jotka tiivistetty yhteistyön lähtevät, meillä pitää olla se myös mahdollista tehdä. Ja siinä täytyy olla myös mahdollista se, että me Euroopan parlamenttina annamme lausunnon, joka ei vastaa pelkästään sitä muodollisuutta, että lausunto täytyy antaa, vaan että joka myöskin sisällöllisesti seuraa tätä lainsäädäntöehdotusta. Muuten tulevaisuuden jutuissa meillä ei ole enää mitään roolia. Minulle tämä on tärkeä asia, koska tämä sirpaloituminen Euroopassa niin monissa kohtaa, sehän voidaan hyvin huomata ja kokea täällä meidän valiokunnassamme. Eli asiantuntijoille tämä saattaa olla avointa, mutta kansalaisille ei. Thank you very much indeed. And last... Paljon kiitoksia. Viimeinen puhuja, edustaja Lange. E, niin voi puhua melko lyhyesti, koska useimmat argumentit, jotka ajoin esittää, on jo tuotu esiin. Haluaisin puhua johdannaisista ja siirroista, joita tehdään – riskien vähentämisestä. Emir hyväksyttiin suurella enemmistöllä täällä parlamentissa. Jos emme tästä poikkeuksesta pidä kiinni pankin määritelmän kautta tai valuuttajohdannaisten käyttöön oton kautta, niin silloin Emir-asetus muuttui ihan absurdiksi. Olen nähnyt laskelmia siitä, mitä lisää kustannuksia syntyy, kun pyritään turvaamaan riskit. No tämä ei liity mitenkään nyt siihen spekulointiin, jota halutaan verottaa. Ja siksi uskoisin, että myöskin sosialistien koordinaattori, arvon kollega, varmaankin on asemassa, jossa joutuu ottamaan huomioon, että jos puolemme finanssitransaktioveroa, siinä pitää olla myös järkevät poikkeudet mukana. Sitä haluaisin painottaa. Myöskin markkinatakaajakysymys kuuluu tähän ja poikkeukset, jotka liittyvät yksityisiin sijoittajiin, rahoituslaitoksiin, eläkelaitoksiin. Tässä on kyse välttämättömistä poikkeuksista. Minusta tuntuu, että jos haluamme ottaa järkevästi tähän kysymykseen kantaa, niin silloin parlamentin toisen puoliskon on lähestyttävä meidän ehdotuksemme muuten – tällä kannalla ei ole sitä arvoa, joka sille varsinaisesti kuuluisi. Kiitos. Langen. Kiitoksia kovasti herra Langen. Ja nyt puheenvuoron saa komissio ja herra Bergman, Taksudin johtaja. Kolme minuuttia vain pyydän, koska tässä ollaan jo aika lailla jäljessä aikataulusta. Meillä on vielä yksi kohta esityslistalla ja kello viideltä tulee komission jäsen Barnier. Olisin kiitollinen, jos voisitte puhua vain kolme minuutin verran. Thank you, Chair, for giving... Kiitoksia puheenvuorosta. Teen parhaani, en voi mitään luvata. Totta kai, mitä parlamentti haluaa tällä mietinnöllä? Haluatteko nimenomaan, että se olisi finanssitransaktiovero vai mitä tällä ajetaan takaa? Jos se on se, niin sitten paljon voisi olla yksinkertaisempi, jos se on vain leimavero, niin sekin olisi eri juttu. Mm, ja sitten ehkä voitaisiin ottaa paljon muutakin tähän mietintöön. Täytyy muistaa myös, että mitä tässä jätetään ulkopuolelle, niin muille tulee sitten isompi kustannus, ellei sitten halua tuloja leikata. Ja mitä jätetään ulkopuolelle tahoja, niin sitä vaikeammaksi käy kantaa veroa. Ja sitä enemmän tulee kiertoa ja välttelyä koska tässä tulee lisää mahdollisuuksia siihen. Ja eihän nyt pidä kuitenkaan unohtaa, että finanssitransaktiovero on vero nimenomaan rahoitusmarkkinoita varten, finanssitransaktioita varten. Se koskee rahoituslaitoksia. Ei se on kyse pankeista, mutta myös varjopankkitoiminnasta. Se tarkoittaa myös varainhoitajia, erilaisia rahastoja, eläkerahastoja, yhteisijoitusyrityksiä ja niin päin pois. Se merkitsee myös, se, myös markkinatakaajia ja tässä palasin vielä muutaman seikkaan. Ensinnäkin markkina takaaminen ja tämä vaikutus Ymmärtääkseni haluatte nimenomaan ja yrityksen sisäisen toiminnan sulkea pois prosessista johtuen, jos joku näin sanoo, niin aina eivät huomaa 10.2 artiklan vaikutuksia, nimittäin jos tässä toisen rahoituslaitoksen nimissä toimitaan, niin vain jälkimmäinen maksaa veron. Ja jos markkinatakaajat jätetään pois tai yrityksen sisäiset kaupankävijät, niin sinua annetaan parempi tunnettu asemat joillekin. Sitten ekstraterritoriaalisuus on vähän omituinen väite, koska vastustajat sitä pitävät Framilla enemmänkin. Ensinnäkin sanotaan, että vastustamme FTVtä siitä syystä, että se on hyvä niille, jotka eivät tule mukana ja huonoksi niille, jotka osallistuvat. Nyt, nyt on kyse ihmiset, jotka eivät ole mukana ja sanovat, että siitä, siitä on haittaa meille. Eli päättäkääpä. Kolmanneksi tämä ulkopuolelle jääminen tai perustelut sen osalta, että pitäisi tukea, tai sitten muissa asetuksissa se on jo mukana, että jos siellä on tuettu, niin täälläkin pitäisi tukea. Tässä ei tämä nyt ole ihan loogista väittää näinkään. Jos ajatellaan näitä tuotteita, joita on eläkerastoissakin, niin pitäisi olla hyvä pääsy pääomamarkkinoille, esimerkiksi verohelpotuksin tai tuin, niin täytyy myös ajatella, mikä on näiden privilegioiden kasautuva vaikutus. Jos kohdellaan suotuisasti jotain, niin ei se tarkoita sitä, että siinä pitäisi tarjota suotuisempaa kohtelua FTVn parissa. Lopuksi vielä ei aina tarvitse puhua niin mustavalkoisesti, että joko tai vero tai verohelpotuksia rouva Popimaatta alustuksessaan mielenkiintoisesti otti esille reposopimukset, ehkä myös ajatellaan alhaisemmalla tasolla tätä se on mielenkiintoinen lähestymistapa, jota on syytä miettiä. Mutta mitä ei myöskään saa unohtaa, kun herra Klinsek on tätä vastaan, että täällä on myös tekstissä kannustin osuus. Ne, jotka toimivat aktiivisesti ja no, usein joutuvat maksamaan veroa, tai suuret sijoittajat, Saxmerin Lynch esimerkiksi tai muut vastaavat, tai sitten jos ajatellaan pieniä pankkeja, jotka maksavat paljon vähemmän veroa. Sitä paitsi tässä on niin erilaisia eläkerahastoja, erilaisia tuotteitakin. Jos ajatellaan hallinnointimaksuja, osallistumismaksuja, poistumismaksuja, eli tässäkin jotkut maksavat enemmän kuin toiset verona. Jotkut ovat vähemmän houkuttelevia myös, ajatellen eläkerahastojakin. Jos ajatellaan näitä poikkeuksia, niin sitten voitaisiin väittää, että kannustinvaikutuskin heikkenee. Kiitoksia kovasti. Thank you very much indeed, Mr. Bergman. Kiitoksia, herra Bergman. Ja lopuksi vielä esitteli rouva Potiman. Thank you, Chair. Uh, it's Kiitos puheenjohtaja. Nyt on mahdotonta käsitellä kutakin puheenvuoroa erikseen. Aikakin loppuu. Ensinnäkin tietysti haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia jäseniä kommenteista ja puheenvuoroista. Toinen pointti, jonka haluaisin ottaa esille, siinä mennään samaan suuntaan kuin Sven Kigoldin puheenvuorossa aiemmin. Minusta näyttää aika oudolta, että FTV-vastustajat käyttivät pääargumenttina aiemmissa keskusteluissa, kun keskusteltiin 27 FTVtä, että vero oli kovin huonosti suunniteltu ja että tämä täten johtaisi laajaan kier- veron kiertoon. Samat ihmiset nyt argumentoivat, että ilmeisesti vero on suunniteltu niin hyvin, että se todellakin puree. Haluaisin jälleen kerran toistaa kantani ja lähestymistapani. Olen täysin valmis käsittelemään perusteltuja huolenaiheita ja mahdollisia tarkoit negatiivisia sivuvaikutuksia FTVn käyttöönotossa, mutta mielestäni ei parlamentti voi avata ikkunoita kaikille erilaisille poikkeuksille, jotka heikentäisivät tätä kokonaisarkkitehtuuria, jota puolustimme heti alusta alkaen. Laaja toteuttamisala, kattaen kaikki markkinat, laitokset tai tuotteet. Ulla, olet lähdössä. Haluaisinko vain sanoa, että itse asiassa Uskon vakaasti, että näin oli Ruotsin veron epäonnistumisen tapaus, rajoitettu soveltamisala ja korkea verokanta. Eli se tapa, jolla tätä nykyistä suunnitelmaa on toteutettu, siinä on opittu läksyt epäonnistumisista Ruotsissa. No jos puhutaan eri poikkeuksista repoille, Olen samaa mieltä, mitä tässä eh, sanottiin, että komissio voisi harkita 0,01 verokantaa lyhyen aikavälin repoille. Tällä voisi olla hyvin hyödyllinen vaikutus eläkerahastoihin. Ja konsernin välisille transaktioille tai konsernin sisäisille. Sitten tämä ekstraterritoriaalisuus, kuuluisa argumentti. Muistuttaisin ensinnäkin, että äh, tämä residence-periaate, johon se nykyään perustuu, tämä ehdotus, se on hyvin laajalti käytetty periaate verotuksessa. Kotipaikkaperiaate pätee myös ALVssä. Ja Pitkäikäisten LV-sääntöjen mukaan ei kukaan sähköisten palvelujen tarjoaja tarvitse kantaa ALVtä ostajan alkuperämaan asuinmaan mukaan. Jos esimerkiksi saksalainen, Saksassa asuva, ostaa sähköisesti tuotteen Amazonista, niin sen täytyy maksaa ALV Saksan veroviranomaisille. Näin tämäkin on suunniteltu. Ja Rova Lulli, sikäli kun tiedän, tästä ei ole tullut esille mitään kanteita. Siis ei kysymys, vaan myös esimerkki tästä stamp-maksusta, joka on yhdistyneen kuningaskunnan soveltava maksu, riippumatta siitä, missä transaktiota tapahtuu, onko myyjä ulkomaalainen vai maassa asuva. Olen ottanut esille monta kertaa, että 70 prosenttia, 40 prosenttia yhdistyneen kuningaskunnan tuloista verotulosta maksavat ulkomaiset henkilöt. Kaikki nämä argumentit käsittelevät kuuluisaa kysymystä ekstraterritoriaalisuudesta. Tämän viran ovat suunnitelleet ja vahvistaneet 11 jäsenvaltiota. Mielestäni ilman, että tietenkään halutaan sulkea ulkopuolelle tai neuvostonkaan kontekstissa että heillä voi olla panos veron Täytyy kuitenkin riippua jäsenvaltiosta etupäässä tämän asian, jotka ovat päättäneet lähteä tiivistettyyn yhteistyöhön. He käsittelevät veron suunnittelemisen yksityiskohdat. Kiitos jälleen. Odotan hedelmällistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Ottaen huomioon tämän periaatteen, joka otettiin esille aiemmin, niin mielestäni siinä suhteessa parlamentin ei pitäisi olla se toimielin, joka avaa padot ja joka nähtäisiin ulkopuolelta toimielimenä, joka aloitti FTVn vesittämisen. Kiitoksia. Kovasti kiitoksia Rova Povimaatta. Äänestys toimitetaan valiokunnassa 6 kesäkuuta. Ja nyt nopeasti seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta viisi aluepolitiikkaa, mutta kuudes kesäkuuta emme ole nähneet tarkistuksia, kompromissitarkistuksiakaan vielä ja pystyneet keskustelemaan niistä. Aivan mahdotonta äänestä niistä kuudes kesäkuuta. Jos nyt jotain kunnollista halutaan saada aikaan ja päästä yksimielistä, kun herra Ferber totesi, niin ei kuudes kesäkuuta voida ruveta äänestämään, kun ei meillä ole mitään vielä. Ja mitä nyt olen kuullut, niin tämä on vielä avoinnakin. Ei tässä voida näin saada aikaan kohtuullista välitysesitystä sitten, paitsi antakaa nyt aikaa meille. Et, niin, pitäisi nyt aikaa taan antaa kunnolla. Kiitoksia kovasti, Rova Lulling. Kyllä tästä tulee keskustelumahdollisuus täällä tässä sihteeristö totesi, että kompromissit toimitettiin varjoille. Poliitset ryhmät keskustelevat jo niistä. Niin, herra Goses. Monsieur le Président, en qualité... Herra puheenjohtaja, koordinaattorina en nyt usein puhu, mutta nyt kun ajatellaan, että tässä nyt aika eh, perävällä tavalla nopeutetaan äänestyksiä, kun päätetään mukaan kolme, nopeasti ja sitten kolme päivää myöhemmin täytyy kaikki sitten muuttaa, kun on aikataulu mikä on. Ei tämä neuvostossa mene sen nopeammin, eikä komissiossakaan. Eli otetaan nyt aika lisää, että saadaan kunnon tulos. Minä olen jo kerran tämän näyttänyt, että niin se käy. Jos ei aikaa ole, niin sitten muuten äänestämistä vastaan, oli se mikä tahansa, niin kumoamme sen. Eikä siinä voita kukaan. Rouva Podimata. Eh, Just petit commentaire. Ihan pikku kommentti ensinnäkin. No, kompromissitarkistukset on jo toimitettu. Rovalluleen, kuunnelkaapa nyt edes hetken minua. Minä nyt olisin ensimmäistä joukossa halunnut saada paremman tuloksen siis esittelijänä. Nyt on ajatuksena, että varjosittelijat tapaavat. Voidakseen vielä ponnistella välitysesityksen hyväksi. Kolmanneksi ottaisin esille vielä yhden kysymyksen kollegoja varten. Nimittäin se, että Euroopan parlamentti Jean-Paul Tärkeimpänä päätöksenä oli ainakin ponnistella sen hyväksi, että saadaan veron osalta yhteisymmärrys euron Euroopan vaaleja. Se oli aika tärkeä. No ei, minä tiedän. Mutta on erittäin tärkeää, että parlamentti on ainakin nyt johdonmukainen. Emme nyt sinä tästä päätä, mutta tämä on minun kantani. Thank you. We'll give the... Kiitoksia sitten seuraavaksi rouva puheenjohtaja. Right. Sorry. Um, I, we... Niin, me voisimme äänestää kymmenes päivä jos se antaisi teille muutaman tarvittavan lisäpäivän kymmenes päivä. Maanantai-ilta Strasbourgissa näin pahoin pelkään. Tämä ei ole mitenkään lempiajankohtamme. Mutta jos emme silloin äänestä, niin silloin tulee ongelmia vastaan, että saadaan äänestettyä se ennen heinäkuuta. Se on silloin ongelmana. Ja Useat jäsenet varmasti ihan mielellään haluaisivat tämän asian päätökseen ennen kesätaukoa. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että pidetään kiinni määräpäivästä, noin kymmenes päivä. Jos kompromisseja ei ole saatu tyydyttävässä muodossa siihen mennessä, pitää ehkä katsoa tuota uudestaan. Koordinaattorit voivat ehkä kokoontua Jean-Paul uudestaan. Rouva puheenjohtaja, ja Tuossa tässä nyt mennään pikaa vauhtia. Nyt on päässyt tähän ristiriitaisen tulokseen, että Euroopan parlamentissa tehdään päätöksiä, jotta voidaan välttää toista käsittelyä ja välttää sitä, että kuitenkaan kiirehditäänkään. Ja sitten kuitenkin toimitaan niin, että loppujen lopuksi ei varjoesittelijät saa sanoa mitään enää. Muutkaan eivät voi keskustella tästä. Ja jos ajatellaan koordinaattoreita, niin Kyllä tässä tarvitaan kollegojen suostumuskin. Ja jos vain varjosittelijat tätä käsittelevät, niin hyvä niin, mutta ainakin voimme jotain valmistella. Mutta sitten kuitenkin tulee joku kollega sanomaan oikeutetusti, ettei heitä ole kuultu. Nämä on aika omituinen paradoksi. Työjärjestys antaa meille mahdollisuuden kyllä vähän pidettääkin. Ja tässä on yleensä pitäydytty täällä valiokunnassa ensimmäisen käsittelyn ja sitten muuten kuin koordinaattorit ja varsittelijoiden työ valu hiekkaan. Minä olen Euroopan parlamentin jäsen vaalikauden loppuun asti ja sinne asti minä töitä teen. Kiitoksia kovasti herra Goses. Sven. I have to say... Minun on kyllä sanottava, että en ymmärrä, miksi tämä esityslistakysymys on nyt niin hankala. Yleensä jos merkittävä poliittinen ryhmä pyytää lisäaikaa, niin ei ole ollut tapana olla myöntämättä lisäaikaa. En tiedä, mistä tässä on kyse. Yleensä varjoesittelijöiden pitäisi voida sopia kunnollisesta aikataulusta. Pahoittelen sitä. En näe nyt mitä mahdollisuuksia, että neuvostossa saadaan tämä asia päätökseen ennen kesätaukoa. Pahoittelen sitä, koska nopea ratkaisu olisi mielestäni hyväksi, mutta en näe tässä valtavaa aikapainetta. Rauhoitutaan nyt vähän. Tässä on valtavasti vastuullista tehtävää ja suurin osa yksityiskohtaisesta työstä me ei kiinnosta ketään julkisuudessa, eikä sillä ole mitään arvoa vaalitaistelussa. Enkä tiedä, miksi meidän pitäisi nyt muuttaa jotenkin toimintatapoja. Ikään kuin kaikessa olisi pitä- pidettävä mielessä lähinnä vaalit. Me tarvitsemme lainsäädäntötyötä yhteistyön hengessä. Ei nyt tuhota tätä yhteistyön henkeä. Luotan varjoesittelijöihin, jotka varmasti voivat löytää ratkaisun, joka on hyvä kaikille esittelijän. Totta kai pyydän, että tämä keskustelu saadaan päätökseen, kun se ei tänne oikein kuulu. Todella minua vähän huolestuttaa nyt, että joillain aloilla ollaan jonkinlaisessa vaalimoodissa, vaikka näillä kysymyksillä ei mitään merkitystä vaalitaistelussa olekaan. Meidän pitäisi olla tässä nyt todella tarkkana, koska muuten emme voi hoitaa tehtävämme kunnolla. Kiitoksia kovasti Giegold. Herra Lange. Äh, ja, vielen dank. Äh, ich glaube... Kiitos. Näimmillä viikoilla on nähty, mihin johtaa, kun <clears throat> yhä tehdään, enemmän tehdään vaikeita päätöksiä Strasbourgissa. Viime viikolla olin Ekmarin menetystä äänestämässä kovin myöhään asti ja se oli kyllä liikaa vaadittu. Viime ja tällä kaudella on koko ajan vaadittu sitä, että kun on näitä monia istuntoja Strasbourgissa maanantaina, maanantaisin ja ajatellaan puhemiehen aiempia ilmauksia, joka oli aina sitä vastaan, nyt antaa luvan koko ajan. Se, joka haluaa luvan valiokunnan puheenjohtajana, saa luvan. Mielestäni se on ristiriita, eikä se ole mitenkään kohtuullista. Toiseksi, McCartin mietintö on lykätty, kun kompromissit eivät olleet käytettävissä, ei voitu keskustella. Miksi tässä vaikeassa asiassa pitäisi tehdä samoin? Ja 17.18, jos niitä tarjotaan, sitä voidaan päättää, että ilman, että siihen tulisi kovin suuria viivästyksiä. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti, herra Langen. Ja nyt vihdoinkin rouva puheenjohtaja saa vuoron. Okay, thank you colleagues. Now... Niin, kiitos kollegat. Minun lähestymistapaani yleensä, kun halutaan lykätä äänestyksiä, on yleensä, että suhtaudun avoimesti, jos se on mahdollista toteutettavissa. Emme voi päättää mielestäni tästä nyt, Meillä ei ole oikein nyt päätäntävaltaa tällaisessa kysymyksessä. Toivon, että esittelijä ja varjoesittelijät voivat sopia tämän kysymyksen muuten. Pyydän, että palaamme tähän ja äänestetään lykkäyksestä ennen huomista äänestyssessiota. En näe nyt muuta tapaa hoitaa tätä kysymystä, mutta toivon, että minulle voidaan esittää ratkaisua ennen huomisten äänestysten alkua. Muuten suosittelisin itse, että lykkäämme äänestystä, mutta tämä voidaan hoitaa demokraattisella tapaa täällä valiokunnassa. Ongelma on se, että muut jäsenet ryhmissä eivät saa riittävän nopeasti asiakirjoja. Se ei liittyy ainoastaan tähän kysymykseen, vaan työtapaamme, johon liittyy monet asiakirjakokonaisuudet. Nyt komission jäsen on täällä ja hänen on lähdettävä aikataulun mukaisesti, joten päätetään nyt tämä keskustelu. Pyydän, että sovitte tämän asian, kerrotte mikä on päätöksenne ja kerromme sen tuloksen huomenna. Nyt siirryn puheenjohtajaksi oma asiani, josta äänestämme huomenna. En voi nyt kertoa sitä, minkä ajoin kertoa, mutta ehdottaisin, että jään nämä muistiinpanot kaikille, että tiedätte, missä mennään kompromissien osalta. Toivon, että tämä on tyydyttävä toimintatapa teidän mielestänne. Kiitos paljon. Kiitos. Voitkin jatkaa puheenjohtajana. Uh, Hienoa, kiitos. Komission jäsen Barnierin on lähdettävä varttia yli kuusi tasan, kun hän lähtee Amsterdamiin. Siis minun ei tarvitse hukata aikaa esittelemällä häntä. Hän usein käy valiokunnassa ja on aina tervetullut valiokuntaamme. Totta kai ehdottaisin, että lähdemme heti kuulemaan teidän alustustanne ja sitten kysymyksiä. Michel. Bonsoir à chacune. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos Parahin Sharon. Kiitos vastaanotosta. Ja ensimmäiseksi Sharon, minä haluaisin kiittää teitä ymmärryksestänne. Minä pyysin, että tätä siirrettiin muutamalla päivällä, koska suoraan sanoen olin itse leikkauksessa, josta sovittiin noin neljä viikkoa sitten. En oikein pystynyt tulemaan tänne pari viikkoa sitten valiokuntaan. Kiitoksia kovasti kärsivällisyydestänne meiltä osin. Hyvät parlamentin jäsenet, me olemme nyt ratkaisevissa hetkissä yhteisessä toiminnassamme neuvoston ja parlamentin kesken vuosi ennen eurovaaleja. Ja varmasti tässä voi vähän vetää lankoja yhteen. Ehkä on hyvä miettiä myös, mikä on tärkeysjärjestyksemme asioiden hoidossa, niin että saadaan aikaa vielä tarvittavat tekstit tulevina kuukausina koska paljon, paljon on aikaan saatu aikaan kolmen vuoden aikana yhdessä. Haluaisin siltä osin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat mahdollistaneet nämä askeleet eteenpäin. Ja totta kai haluaisin kiittää todeta myös, että paljon tässä vielä on tehtävää tärkeissäkin aiheissa. Sharon Bolton kanssa Dublinin ECOFin neuvostovirallisessa tapaamisessa kuulimme tästä. Myös G20 yhteydessä tästä on ollut puhetta. Ennen kaikkea meidän täytyy miettiä valmiuksiamme kolmessa aiheessa toimia, eivät ole ainoat, mutta tärkeitä. Ensinnäkin pankkiunioni, niin että nopeasti saadaan aikaan yhteinen kriisiratkaisujärjestelmä ja se, miten jatkamme vielä sääntelyn parissa, ja sitten lopuksi, miten me pystymme saamaan aikaan hiukkasen erilaista sääntelyä kuin mitä yleensä on ollut kriisin jäljiltä. Ja ruvetaan vain jälkiä korjaamaan ja ehkä jotain vähän rankaisemaankin, mutta enemmänkin pitäisi saada uutta pontta tähän toimintaan. Minä sanoisin sitä aloitteelliseksi toiminnaksi. Otin nyt nopeasti vain esille nämä kolme työsarkaa. Pankkiunioni, on nyt yhteisten ponnistelujen myötä mennyt eteenpäin. Monin mielestä se on ehkä liian kunnianhimoinen hanke, jopa utoppinen, mutta pikkuhiljaa se on kuitenkin rakentumassa niin, että siellä on ensinnäkin valvontaa enemmän ja lisäksi myös meillä on tulossa talletustakuu ja kriisinratkaisurahasto. Siinä on tehty yhteistyötä myös herra Gigoldin kanssa valvonnan osalta. Toivottavasti yhteistyösopimuksen, josta muuten puhuimme viime viikolla Strasburgissakin, syntyy myös aikataulun mukaisesti ja myös teidän odotustenne mukaisesti, kuten te varmasti myös demokratian nimissäkin haluatte jatkaa. Yhtä lailla meillä täytyy sitten myös kriisin ratkaisun parista mennä eteenpäin. Kyproksen kriisi osoittaa, että ei tämä ole pelkkää teoriaa. Haluaisin tässä kiittää Gunnar Högmarkia ja varjosittelijöitä siitä, että he ovat vieneet tätä eteenpäin myös mietinnön osalta. Kolmikantaneuvottelussa varmasti voidaan keskittyä tärkeimpiin kysymyksiin. Pari päivää sitten ministeritkin näistä puhuivat ensinnäkin, miten voidaan tätä kriisinratkaisua rahoittaa, entäpä sitten rajat ylittävä kysymys ja sitten Beilin kysymys, mikä on hierarkia puolestaan velkojen kesken ja miten tätä ruvetaan aikataulullisesti toteuttamaan – kesäkuussa aika pian. Pyrimme myös saman aikaan kriisiratkaisumenetelmä niin, että pankit sitä rahoittavat ja sitten tarvitaan myös vielä viranomainen, joka hoitaisi euroalueella nämä kriisikysymykset. Toivottavasti tätä voitaisiin viedä eteenpäin niin, että se olisi toimintakykyinen 2014 siis yhdessä valvonnan kanssa, mutta viimeistään sitten kokonaisuutena 2015 lukien. Mitä tulee pankkiunioniin, niin jos ajatellaan korjaavaa tai ennaltaehkäisevää sääntelytyötä, siellä on omat sääntönsä jo 27 ja kohta 28 maata varten. Me olemme tehneet yhteistyötä ja päässeet eteenpäin. Kiitos myös Verne Langenille että tässä saatiin myös joronaisia varten omat puitteet hyväksytyksi. Kiitos myös Otmar Karaksille, myös markkina, vakavaraisuusdirektiivin osalta. Sitten mikä on myös erityisen tärkeää on se, mitä olemme tehneet Mifidin parissa Markus Ferberin kanssa. Siinä haluamme aloittaa mahdollisimman nopeasti kolmikata neuvottelut, että saadaan aikaan vielä tämän vuoden loppumennessä sopimus. Hyvät naiset ja herrat, tämä on erittäin tärkeällä sijalla, kun ajatellaan, että samanlaisia sääntöjä on jo olemassa Yhdysvalloissa. Jos ei meillä ole yhtäläisiä sääntöjä olemassa, tämä parista paljon työtä muuten, niin on siitä kyllä haittaa kaikille yrityksille molemmin puolin Atlanttia. Sitten toinen aihepiirin, jossa olen myös tehnyt paljon yhteistyötä Palmetin kanssa. Olen kiitollinen siitä, että tässä saadaan näitä markkinoita varten kunnianhimoisia tuloksia yhdessä parlamentin kanssa ja totta kai mahdollisimman nopeasti voidaan kolmikanta neuvottelut myös aloittaa Omnibus 2, kunhan tästä on saatu lisäselvityksiä vakuutustuotteista, varsinkin takuuten näkökulmasta. Sitten en halua tietenkään korostaa noita aiheita, kustannuksella totta kai yhteisyritysyritys 5, usit 5 on erittäin tärkeä, sitten vakuutussovittelu, josta Verneko Langen on kantanut huolta, sitten Frips eh, Vervals Beresin kanssa ja sitten eh, myös Swinburnin kanssa on tätä viety eteenpäin. Tässä komissio on valmistellut myös direktiivejä, josta minä olen ollut erittäin kiinnostunut. 2011 niin tämä aloitettiin niin, että kaikki eurooppalaiset voisivat saada käyttöönsä perustilin. Tämä lisäisi myös pankkikulujen vertailtavuutta ja lisäisi läpinäkyvyyttä. Ja helpotaisi vaihtoa tilien kesken. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, tässä on todellakin paljon kysymyksiä vireillä. Tiedämme, että tässä on vielä paljon työtaakkaa edessä. Me varmasti teemme paljon yhteistyötä eri komission yksityisten kanssa ei tietenkään haluta tätä työtä lopettaa ja keskeyttää, vaikka työn rahoitusmarkkinoilla jotkut ehkä toimivatkin sitä. Me tiedämme, että täällä on uusiakin ongelmia syntynyt rahoitusmarkkinoilla, ylipäätään rahoitusjärjestelmässä. Jos ajatellaan tätä juttua, joka nyt tuli julki, tämä skandaali liittyen viiteindekseihin, meidän täytyy olla erittäin tarkkaavaisina myös, jos ajatellaan, mitä seurauksia tällä sääntelyllä on ettei tässä tule haitallisia seurauksia ja sitten syntyisi jotain rinnakkaismarkkinoita. Ja sitten maksujärjestelmädirektiivi. Siitä haluan nopean aika nopeastikin ehdotuksia. Sitä paitsi meidän täytyy vielä yksilöidä systeemiset riskit, joita ei välttämättä sääntelyn puitteissa ole pystytty huomioimaan. Tämä on tarkoituksenakin tässä rakenteellisessa uudistusehdotuksessa pankkia varten, jonka minä aion esitellä teille vielä ennen kesätaukoa liittyen Liikarsen raporttiin. Tässä on julkinen kuuleminen tehty vielä tämän päälle, jotta voidaan kalibroida hyvin tämä ehdotus. Tästäkin haluaisin kiittää Emma ja valiokuntaloitteisesta mietinnöstä koska me haluamme tämä rakenteellinen uudistus säilytä tietyllä tasolla. Sitten lopuksi vielä syksyllä on tulossa eläkerahasto uudistus, jotta voidaan paremmin suojella vakuutettuja niin, että yhtenäismarkkinat toimisivat vielä paremmin, kuten hiljattain Amsterdamissa totesinkin. Tämä tarkistus puuttuu ennen kaikkea hallintokysymyksiin ja raportointiin nykyisessä direktiivissä. Sitten vasta myöhemmin voidaan ruveta vakavaraisuusvaatimuksia käsittelemään. Ja ihan suoraan sanon tämän, koska se on myös totta. Minulla on kerrottu, että tässä on tarvetta saada aikaa enemmän, jotta voidaan selvittää paremmin määrälliset vaatimukset, joita eläkerahastossa on. Tämä on monimutkainen kysymys ja minä en halua tässä mitenkään horjuttaa eläkerahastoja niiden valmiuksissa toimia sijoittajina pitkällä aikavälillä ja näin tukia myös reaalitaloutta. Lopuksi vielä sananen tarpeesta. No niin, tämä nyt on aika tärkeä vuosi nimittäin, että saadaan loppuun myös teksti, ennaltaehkäisevään, korjaavaan, jopa rankaisevaan toimintaan kriisin ratkaisemiseksi, ja jotta siitä jotain opittaisiinkin, niin että voidaan saada aikaan aloitteellisempaa sääntelyä pikkuhiljaa. Ja myös G20-agendaa täytyy toteuttaa, ja tässä pankkiunionin kysymys on keskeisessä asemassa, vaikka se ainoa ole. Meillä on kuitenkin historiallistakin näyttöä siitä, että voidaan saada aikaan myös reaalitaloudessa jotain aikaan pääomin, eikä pelkästään vain pääomamarkkinoilla. Kansalaiset ja yrityksetkin tämän tietää. Meidän täytyy saada aikaan kunnon rahoituskanavia pitkällä aikavälillä. Ja siksi pari viikosta julkaisemme tämän vihreän kirjan, joka liittyy pitkällä aikavälillä talouteen sijoittamiseen. Se on niin tärkeää. Eli tässä voidaan vakavaraisuussääntelyä jotenkin mitoittaa oikein, täytyy jotenkin myös obligaatiomarkkinoita pysty järjestelemään. PK-yrityksille tarvitaan helpommin rahoitusta. Tästä voidaan myös ajatella PK-yritysten rahoittamista eri säästöjenkin kautta, kuten nyt viime päivänä on nähty. Haluaisin tässä myös kiittää teidän osallistumisestanne keskusteluun. Ja sitten vielä ihan lopuksi, mitä viime viikolla neuvostossakin päätettiin, meidän täytyy vielä miettiä sitä, miten lainsäädännössä voidaan raportointia kehittää läpinäkyvyyden nimissä. ja Jos ajatellaan maksettuja veroja, läpinäkymysvaatimuksen otettu jo mukaan teidänkin ansiostanne pankkeja varten CRD 4. Ja jos tätä voitaisiin vielä vielä eteenpäin myös kirjanpitomääräyksissä, kaivannasteollisuudessa esimerkiksi tai metsäteollisuudessa, Eli hankkia hankkeelta, maa maalta. Ehkä tässä täytyy mennä vielä pidemmälle, ja niin että kaikki suuryritykset Euroopassa joutuvat kertomaan myös verotuksen osalta, mitä maksavat, kuinka paljon ja kenelle. Eli tämä täytyy saada vakamalle pohjalla mahdollisimman nopeasti. No niin, rova rouva että tämän halusin sanoa vielä tämä näin mitä minulle on annettu, ja sitten voin vastata vielä kysymyksiä, jos niitä tulee kiitoksia yhteistyöstä. Thank you very much. Uh, Oikein paljon kiitoksia komission jäsen. Oli mukava kuulla tuosta maakohtaisesta raportoinnista. Emme ole vielä äänestäneet tilinpitäjävoimuus direktiivistä nopein tapa olisi laittaa ne asiat sinne. Tiedän, että te ehdotitte, tai neuvosto ehdotti, että se voitaisiin ottaa muu kuin, kuin rahoitukseen liittyvien tietojen ilmoittamiseen, mutta jos näin tehdään, se pitäisi edelleen tehdä tavalla, joka muuttaa tilinpito- ja avoimuusdirektiivejä tavalla, joka mahdollistaa tietyn vastuunkannon sitä kautta. Minun pitää varmasti nyt vähän lyhentää puheaikaa neljä minuuttia per kysymys ja vastaus, enkä salli kenellekään yli kahden minuutin kysymystä, koska olemme täällä kuulemassa lähinnä vastauksia. Ja myöhemmin puhuvat, kun komission jäsen joutuu lähtemään aikaisemmin, eivät ehkä saa puheenvuoroa, liittyen tietenkin vähän siihen, miten kollegat toimivat kysymyksiä esittäessä. Marian ensin. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitos siitä, että tulitte paikalle annatte meille tietoja. Lähden liikkeelle suoraan kysymykseni esittämisellä. Pelastus toimi liittyvä viranomainen. Siitä saamme pian ehdotuksen. Voisitteko vähän jo meille paljastaa, miten huolehditaan siitä, että Euroopan pelastus viranomaisista tulee jotain muuta kuin kansallisten viranomaisten koordinaattori, eli todella joku, joka toimii vähän eri toimielinten kesken ja pyrkii välittämään myös, mutta mitä välineitä sillä olisi käytössä ja tuleeko siihen myös jonkinlainen rahasto taakse. Ja toiseksi komission kunnianhimo on todella korkealla. Tuleeko tässä nyt sopimuksen rajat vastaan vai voidaanko ajatella, että komission suunnitelma on vielä kokonaan toteutettavissa tällä kaudella? Ja sitten talletussuoja. Meillä on direktiivi, joka on kauan ollut jo neuvoston pöydällä. Voisiko komissio tehdä jotain, jotta asiaan saataisiin liikettä uudestaan, jotta tämä asia saataisiin lopulta päätökseen? Kiitos. Ehkä Marion Taisen sallii tämän rouva puheenjohtaja. Palaan yhteen kommenttiin, joka liittyy mainitsemanne läpinäkyvyyteen. Tuen sitä, että tiedetään mitä suuryritykset maksavat veroina, missä ja kenelle. Ei minulla ole mitään omaa ideologiaa siinä, milloin ja missä yhteydessä tämä määräys täytyy ottaa käyttöön. Minä puolan sitä ja minä toivon, että se tulee mahdollisimman nopeasti käyttöön ja, ja mahdollisimman suurella oikeusvarmuudella. Ei minulla mitään ideologia sen osalta. Minä olen valmis tekemään työtä tästä millä tahansa keinon, jotta saadaan aikaan tekstiläpinäkyvyydestä. Ehkäpä esimerkiksi jos ajatellaan myös yhteiskuntavastuuta vastuuta tai ympäristövastuuta yrityksissä aikanaan, mutta mahdollisimman nopeasti ja varmalta pohjalta olisi minun mielestäni kaikkien paras ratkaisu puheenjohtaja. Euh, no niin, sitten palaan nyt Marian Täisen esittämään kysymykseen. Haluan nyt pitää kiinni kaikista langoista, mutta totta kai täytyy huomioida kaikki keskusteluita käydään kollegiossakin. Ei se ole mitenkään keinotekoista. Minä teen työtä tämän parissa puheenjohtaja Barroso, reen kuten Almuniakin, jotka varsinkin käsittelevät näitä aiheita myös pankkien tilanteen osalta. Kyse on yhteisestä viranomaisesta, joka tekee rinnakkain työtä keskuspankin kanssa – valvontaviranomaisena, kuten itse halusittekin täällä. Ja minä aion esittää sinne myös sellaisia säännöksiä, että tämä yhteinen viranomainen voisi toimia, kuten olette halunneet valvonnan yhteydessäkin niiden maidenkin osalta, jotka ovat vielä euroalueella, mutta haluaisivat kuitenkin aivan loogisesti osallistua tähän valvontaan, niin että myös kriisin ratkaisu ulottuisi heihin. Ja Rova yhden asian sanoisin, että kyse on muusta kuin pelkästä koordinoinnista. Kyllä me olemme nähty, ettei sillä päästä puusta pidemmälle. Minä muistan hyvin, kun tavallaan sitten tekin Dexian tapauksen, kun oli kyseessä kolme maata, ja sitten piti viikonlopun aikana jotain improvisoida viranomaisten kesken. Ja ehdottomasti tämä täytyy muuttua. Eli Tarvitaan integroitu yhteinen viranomainen niin, että se saa todellista päätösvaltaa myös. Tietenkin demokraattisen valvonnan alla, kuten on tarpeen, niin että siellä on yhteinen pohja. Ja miksi sitten puhun yhteisestä mekanismista? Komissio nimittäin haluaa olla mahdollisimman Eurooppa myönteinen ratkaisu esityksissään ja katsotaan sitten mihin keskustelu johtaa neuvostossa ja parlamentissa. Tämä yhteinen integroitu viranomainen Rova Täysen pelu, perustuu myös tähän kriisinratkaisuun välineeseen, siksi Gunnar Högmarkin mietintökin on niin tärkeä näiltä osin. Haluaisin tähän päälle panna myös sen mietinnön, josta nyt käydään keskusteluja liittyen maksutakuisiin niin, että saadaan koko kalupakki kasattua kriisiratkaisua varten. Ja tähän päälle vielä talletustakuu. Ja sitten backstopien kohdalla meillä on tämä yhteinen mekanismi olemassa, myös vakausmekanismi. Thank you. Uh, now for the S&D, Kiitos. SD-ryhmän nimissä Elisa Ferreira. Obrigada, senhor comissário. Minha pergunta vem na sequência da pergunta feita pela Marianne Kysymykseni liittyy Marian Tyssenin kysymykseen. Parlamentti, kun ajatellaan pankkien selvittämistä, niin se on siinä työstänyt kantaansa. Tässä on sitten nyt 100 000 rajaa. Miten sitten tämä selvittämisviranomainen, voimmeko lähteä siitä, että jotain siinä samanlaista voitaisiin saavuttaa kuten Yhdysvalloissa. FDICin rooli siellä ja myöskin talletusten suoja. Koska en usko, että tämä Beilin yksityisen sektorin mukaan ottaminen olisi säästöjen kannalta oikea. Ja täytyy ajatella myös sitten kansalaisten luottamusta sellaisessa tapauksessa, että pankki menee vararikkoon. Euh, confirmer. Niin haluaisin vielä vahvistaa ja toistaa tämän vähän niidenkin ongelmien vireitten varassa, jo, valassa, joita meillä on ollut kriisin hallinnassa Kyproksessa, että kaikkialla ne talletukset, jotka ovat alle 100 000 euroa, ne joudutaan aina takaamaan, ne talletukset. Me jo olemme tämän velkaa säästäjille, tallettajille kaikissa oloissa. Sitä paitsi miksi sitten olemme, niin tämä me muuten huomioimme tekstissämme alusta alkaen jo kriisin ratkaisun osalta. Siis sitten pankkikriisin alun, no ihan runsas vuosi siitä taitaa olla jo. Sitä paitsi No tästä nyt en ole paljon kuullut mitään, koska tavoitteena nyt ihan selvästi oli, että yhdessä löydettäisiin keinot osoittamalla, mikä on pelin henki etukäteen kaikille kertoa, että pankit maksavat pankkien puolesta eikä veromaksajien puolesta. Kuten on jo sitten nähty jo viiden vuoden ajan vähän kaikenlaisissa oloissa, että viime kerreissä sitten veromaksajat joutuvat maksamaan pankkien puutteista ja vararikoista. Ja sitten jos mennään yli 100 000 euron ja niin, että ne voitaisiin jotenkin imeä myös pankkien osalta nämä tappiot, niin tässä keskustelussa ministeriiden kanssa pari päivää sitten me tuimme, tai siis minä halusin tukea sellaista ratkaisumallia, kuten totesi Ferrarikin, että tässä on tietty hierarkia velkojen osalta niin, että voitenkin tappiot rajoittaa. En alun perin ehkä tätä ajatellut, sitä paitsi puhuitte tästä marssijärjestyksestäkin, että osakkeenomistajat sitten velkojat tietyssä järjestyksessä, sitten kaikkien suurimmat velkojat, varsinkin ne, joilla on yli 100 000 saatavaa, ja jos ajatellaan, että tekin olette neuvoston kanssa lainsäätäjä, te pääsette yksimielisyyteen asiasta, niin minä nyt uskon, että voitaisiin antaa kuitenkin tallettajille etusia tässä ketjussa, että siinä voitaisiin vahvistaa nimenomaan veronmaksajien asemaa. Tämä koskee myös piensäästäjiä, siis alle sadan tuhannen. Tässä ei tietenkään mitään muuteta, koska ne on jo taattu, mutta tässä voitaisiin kuitenkin myös rahaston tilannetta helpottaa. Ja sitten jos on kyse talletuksesta yli 100 000, niin tämä tärkeysjärjestö takaa sen, että puututaan vasta sen jälkeen, kun on muut velkojat huomioitu. Tältä pohjalta minä teen työtä ja olen iloinen, että tässä viime metrillä parlamentti ehkä voisi tällaista tärkeysjärjestystä tukea. Right, for Aldi Wolf Vince. Äh, Paljon kiitoksia komission jäsen. Aivan oikein valtava työsarka, jota pyrimme hoitamaan yhdessä kanssanne. Pari kysymystä. Sääntelytoimet, joista yhdessä olemme päättäneet, ovat sinänsä järkeviä, oikeutettuja, tiedetään miksi on päätetty niin kuin on päätetty, mutta Entä kumulatiivinen vaikutus? Se ei ole ehkä niin myönteinen, koska liikaa on tehty liian lyhyessä ajassa. Ja minua kiinnostaisi se, oletteko pyrkinyt tutkimaan kaikkien päätettyjen toimien kumulatiivista vaikutusta viimeksi kuluneiden neljän vuoden ajalta? Tehän annoit ymmärtää, että tällainen tutkimus saataisiin piakkoin. Usein nähdään, että sen työn rinnalla, jota me teemme parlamentissa ja te komissiossa – Tämän työn lisäksi jäsenvaltiot itse jo ennakolta lähtevät lainsäädäntöaloitteeseen Ranskan päätökset pankkijärjestelmästä. Britit eivät ole vielä päättäneet, mutta ennen kuin meillä on EU-ratkaisu, niin jäsenvaltiot lähtevät yksin liikkeelle ja silloin pelkään pahoin, että on hankala saada yhtenäistä eurooppalaista ratkaisua, vaan syntyy eroja eikä tasavertaisia toimintamahdollisuuksia. Miten tällainen voidaan estää tulevaisuudessa tai tilannetta parantaa? Kiitos. Wolf Klitsin kysymys on erittäin tärkeä. Se on oikeastaan nimenomaan minun äskeisten sanojeni perustana se, että meillä ei olisi vain reagoivaa sääntelyä, tai korjaavaa tai rankaisevaa, vaan meidän täytyy todellakin muistaa vanhojakin asioita, eikä vaan lyhyttä muistia rasittaa. Että meillä olisi kasvun puolesta myös aloitteellista hallintaa, niin että voitaisiin luoda vakaa perusta myös markkinoille ilman, että siinä ei estetä ihmis- paluuta varsinaisiin tehtäviin, eli reaalitalouden rahoittamiseen ja yritysten tukemiseen. Siksi Wolf Glintz, me tarvitsemmekin hyvin mitoitettuja toimia kussakin ehdotuksessa. Aina siellä on mukana myös vaikutusten arviointi. Siksi me olenkin tässä hyvin tarkkana. Minulla on nyt tässä mielessä joitakin esimerkkiäkin. Sitten Tämä paitsi usein niitä on yhdessä täälläkin käsitelty. Jos ajatan CRD nelosta, niin minä olin aivan ensimmäisten joukossa. Muistan myös, mitä kärsin tässä lehdistössä, kun olin varoittelemassa. Myös ajatellen likviditeettiongelmia. Herra Ben Manke oli samaa mieltä. Ja keskuspankin pääjohtajat ovat ihan samaa moni teistäkin. Ja sitten lopuksi Baselin komitea ryhtyi hommiin. Toinen esimerkki puolesta Solvenssi-hanke ja siinäkin tehtiin omia selvityksiä pitkällä aikavälillä. Ja sitten kolmas esimerkki, eläkerahastot. Aion totesi, että tässä tarvitaan useita kuukausia enemmän vielä, että voidaan jotenkin mitoittaa tarkemmin toimet. Olen myös hyvin tarkkana kun ajatellaan mitä vaikutuksia kullakin säädöksellä on, myös suhteessa toisiin säädöksiin. Siksi haluan myös vihreän kirjan kautta kuulla mahdollisimman paljon pitkistä sijoituksista, koska kun ajatellaan, että jokainen omassa lokerikossaan säädöksessä, niin täytyy miettiä kokonaislähestymistapaa talouden näkökulmasta. Ja Wolf Klintzille toteaisin vielä, että tarvitaan vielä kattavampi selvitys mutta nyt täytyy ensin tutustua kussakin tekstissä yksityiskohtiin ensin. Ja siksi minä totesin, että täytyy olla tarkkana siinä, mitä Wolf Klimskin totesi, mitä seurauksia on säädöksellä, myös ihan kasautuvasti, että nimittäin muuten ei saada aikaan kasvua, ellei pystytä taloutta rahoittamaan. Ja kuka taloutta sitä rahoittaa? Valtiot eivät enää sitä pysty tekemään nimittäin – eikä myöskään union vaatimaton talousarvio, se on aivan liian vaatimaton siihen, vaan nimenomaan pankit, eläkerahastot ja rahoitusmarkkinat. Ja näitä kysymyksiä minäkin olen pitänyt esillä myös vihreän kirjan kohdalla. Ja täytyy miettiä myös kolmatta kysymystä tässä mitoittamisesta, joka minusta on erittäin tärkeä, nimittäin Atlantin ylittävä mitoittaminen. Me olemme nyt hyväksymässä säädöksessä, joka on toimijoita varten, jotka kautta maailman toimijoita onneksi myös, siis eivät pelkästään täällä Euroopassa, vaan muuallakin. Eli tässä tarvitaan myös yhtäläisiä sääntöjä kaikille vastavuoroisuutta. Sitä paitsi amerikkalaiset ovat tärkeitä kumppaneita. 80 prosenttia transaktioista tapahtuu Atlantin yli. Thank you. Uh, move on quick. Kiitos. Siirrytään eteenpäin nopeasti. Case Winburn. Thank you. Thank you, Commissioner. I'd like to pick up... Kiitos. Haluan tarttua viimeiseen kohtaan transatlanttinen luonne neuvotteluissa. Ja erityisesti kysyä itse asiassa, että voitte kantaa päivitettyä tietoa siitä, että missä ollaan Emirasiassa eh, johdonnaisten osalta. Eli Yhdysvaltain ja Euroopan neuvottelut tällä hetkellä sanomalehdet raportoivat, että ne olisivat pysähtyneet neuvottelut ja kovaa loppausta tulee sääntelijöiltä molemmilta puolilta Atlanttia itse asiassa pyytäen tai kysyen, että mikä tilanne on siinä päivitetyssä tiedossa olisi kiitollinen. Mutta myöskin kun otetaan huomioon, että kyseessä on G20 globaali sopimus, niin olisi hyödyllistä saada päivitettyä tietoa siitä, että missä ollaan neuvottelemassa toimeenpanosta G20-sitoumusten osalta muiden alueiden kanssa, erityisesti Aasia. Eli miten kolmansien maiden tunnustamisessa asiamarkkinoilla, mitä siellä ollaan menossa. No sitten ihan lopuksi koko ajatus markkinoihin liittyvistä asioista. Mikä on tunnelmanne siitä, että mihinkä päätetään äh, toimikauden loppuun mennessä näissä suurissa markkinoihin liittyvissä asiakokonaisuuksissa, erityisesti MIFID, jossa parlamentin kanta on ollut selvä viime vuoden lopusta alkaen. Joku varmaankin sanoi, että olisivat unohtaneet sen sisällön, kun se asia jätettiin, päätettiin niin eh, pitkän aikaa sitten, että saadaanko se loppuun, toimikauden loppuun mennessä. Sitten tietysti markkinoiden väärinkäyttöasiat, CSDR-asiakokonaisuus ja tietysti myös arvopaperillakin ehdotus pöydälle. Eh, eh, Olipa siinä paljon kysymyksiä kerta. Ei tule, minä jo totesin, että Mifidin kohdalla olen tarkkana. Viime ECOFI-neuvostossa tämän tein selväksi. Ihan muutama päivä sitten Brysselissä Irlannin puheenjohtajuudelle haluan korostaa kahta seikkaa vielä keskusteluissa. Herra Ferber tietää ne hyvin. Ensinnäkin läpinäkyvyys ja pääsymarkkinoille. Ne ovat minulle tärkeitä. Ei tämä jälkimmäinen pelkästään. Tämä tehtäkö selväksi. Eli Virallikauden on paljon saatu aikaista jatketa Liettuan kaudella niin, että päästään eteenpäin tässä aiheessa vielä ennen loppuvuotta saadaan aikaan lopullinen sopimus ja sitten markkinoille pääsyssä on saatu paljon aikaan McCarthyn esittelijän ansiosta. Toivottavasti tästäkin saadaan tulevina kuukausina tuloksia, koska tämä voisi on erittäin ratkaisevassa asemassa. Oli hyvä, että muistutitte myös siitä, että on kyse johdannaistuotteista varsinkin, mutta ei pelkästään, jos ajatellaan transatlanttista sopimusta, mutta se ei ole vielä riittävää. On kyse johdannaisista, jotka ovat kaiken kaikkiaan 600 miljardia euroa arvoltaan. 80 prosenttisesti on kuitenkin kyse aggregoidusta. Kiinan osuus on kasvamassa, Singaporessa on myös nousua Siksi olen kiinalaisten ja japalaisten kanssakin käynyt keskusteluja. Muutama päivän päästä tapaan heitäkin. Komissio on tässä paljon mukana keskusteluissa. Kansainvälisestikin edustaja Swinburne kerron jo syynkin. Me olemme mukana johdannaistuotteiden sääntelyryhmässä, joka kokoontuu säännönmukaisesti juuri helmikuussa täällä Brysselissäkin. Minäkin olin mukana siinä. Siellä oli kaikkia, kaikki johdannaisten sääntelijät mukaan, että tarkoituksena on ratkaista mainitsemanne ongelmat. Kun ajatellaan, että sääntöjä on erilaisia, aggregoituakin johdannaisia varten myös räätylittävästi. Ne ovat hankalia ongelmia, se tunnustettakoon, kun Amerikan viranomainen on kokonaan torpannut tämän käsitteen, jota me haluaisimme käyttää tässä tätä sääntöjen noudattamista. Sitten Hongkongissa on tulosta tapaaminen toukokuun loppupuolella muistaakseni, siis ihan päivinä tässä odotellessa myös Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaston, Sveitsin, Japanin, Venäjän, Brasilian, Etelä-Afrikan valtiovarainministeriöille. Olen myös ottanut yhteen myös Jack Lumin, valtiovarainministeri Yhdysvalloissa, kertonut huolestamme ja vielä heinäkuussa palataan tähän. Okei, okay, uh, Sven Giegold. Selvä, Sven Giegold. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Kaksi täsmällistä kysymystä. Ensinnäkin yksi avain kysymyksestä varjopankkiesityksessä on money market-rahastot. Tämä ehdotus piti tehdä, mutta valitettavasti nyt on lykätty julkaistamista syystä systeemi riskilautakunta on ehdottanut, että estetään CNIV-toimet, jotka vaikuttivat voimakkaasti kriisiin. Valitettavasti nyt intensiivinen lobbaus on kohditettu myös muihin kohtiin, ja näin teidän yksikkönne eivät ole tehneet näitä ehdotuksia. Voitteko vahvistaa meille? Pidättekö yllä aikaisempaa ehdotusta ESBRn ehdotusten mukaan niin, että nämä saatte saada markkinoilta. Oman ryhmämme osalta sanoisin, että haluaisimme ehdotuksenne ihan versiona, jota ei ole tuhottu. Mahdollisessa keskustelussa toinen kysymys, joka käytiin täällä, sanoitte vahvistitte, että teette ehdotuksen kriisinhallinnan osalta, suurten rajat ylittävien vakuutusyhtiöiden osalta. Mikä on tilanne tällä hetkellä, koska kohan teidän ehdotuksenne julkaistaan? Kiitos. Oui, je confirme. Kyllä, Sven Giegold voi vahvistaa sen, että olen tämän puolesta ja olemme työstämässä myös ehdotusta tästä aiheesta liittyen vakuutuksiin, vakuutusrahastojen välineiden riskeihin. On kyse myös kansainvälisistä puitteista, eli tässä tarvitaan kansainvälisiä neuvotteluja. Tässä täytyy myös tätä mitoittaa oikein. Tässä teen työtä yksikköinen kanssa, mutta olen kyllä hyvin päättäväinen siinä, että haluan vielä tekstin tästäkin ehdottaa. Siinä Gigo kantaa tästä huolta, koska se oli sillä meidän ensimmäisessä vuoropuhelumassakin, en ole sitä unohtanut. Tässä on tehty aika paljon työtä ja tässä on pätevää väkeä sitä työstämässä. Olen tietty järjestykseen pannut nämä asiat. Kuitenkin rahoitus toimijoiden kohdallakin tämä on tavoitteena. Jotkut kuitenkin ovat olleet tämän kriisin syypäitäkin osin, siis tämän rahoituskriisin syypäitä. Ja muiltakin osin tässä tehdään työtä, mutta tämä oli jo silloin, kun tällä palilla istuin tämä aihe ja sitten mainitsitte myös kriisiratkaisusta. Sitten varjopankkitoiminta. Ei ole kaukana se päivä, nimittäin kesäkuussa, jolloin esitän tästäkin lainsäädäntöehdotuksen. Ei tässä kauan joudu siis odottelemaan, että voidaan ruveta Mm, markkinarahastojakin käsittelemään. Nyt olen ihan viimeisessä vaiheessa mitoittamisessa, se on jotakuinkin valmis. Siinä huomioidaan myös ne riskit, jotka liittyvät nimenomaan rahastoihin. Mutta ne täytyy ottaa huomioon myös rinnakkaispankkitoiminnan näkökulmasta yhdessä myös läpinäkyvyyssääntöjen kanssa. Eh, this was not Uh, Minun kysymykseni oli kovin täsmällinen. ESBR on ehdottanut, että kielletään käytäntö näitä CNIV money market rahastojen kanssa ja nyt jo ehdotuksessa on jätetty tämä pois, vaikka ensimmäistä kertaa ESBR ehdotti jonkun kieltämistä. Eli haluaisin tietää, tuetteko ESBRn ehdotusta? No minä aina kuuntelen järjestelmäriskikomitean näkemyksiä hyvin tarkkaan siitä alkaen, kun se on ollut olemassa, mutta tiedän mikä teidän huolenne on, että isketään kovaa tiettyihin toimiin, ottaa tietenkin huomioon myös järjestelmäriskikomitean näkemykset ja työstän tätä tekstiä, joka on jotakuinkin valmis jo. Viime viilausta tarvitaan vielä, mutta pyydän, että myös kunnioitatte minun näkemykseni, koska minä joudun kollegiotakin ajattelemaan. Kaikkia ei voi julkisesti tuoda täällä esille, kun siellä tehdään kans omat neuvottelunsa. Ja tämä paikka on varmasti oikea nyt niiden esittelyyn. Thank you, uh, Kiitos. Questions. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου... Κύριος Puhemies, komission jäsen. Kysymykseni käsittelee talletuksia. Myöskin elvytys- ja kriisiratkaisudirektiiviä jota odotetaan, koska nyt sitten kuullaan eri asioista Kreikassa. Kreikan pankkijärjestelmä oli ollut yksi terveimmistä, koska se ei ollut altistunut huonoille investointivälineille takeet olivat olemassa, vakuudet, mutta nyt tietysti kun oli tämä arvonalentaminen haircut eh, valtionvelkakirjoille, ja kun arvot alenivat kovasti. Nyt on sitten koko uudelleenpäyttämisen kysymys pankkien osalta Kreikassa esillä. Kuitenkin kaikki tämä perustui tietoihin, joita meillä oli vuodelta 2012, mutta sen jälkeen on tietysti ollut eh, jyrkkä kärjistyminen lamassa Kreikassa. Ja se tietysti vaikuttaa niin kutsuttuihin punaisiin velkoihin, roskalainoihin. Se on tietysti rahoitustilannetta edelleen heikentänyt. Eli kun tila, toimet perustuvat vuoteen 2012 lukuihin, niin tilanne on pahentunut sen jälkeen, että mikä siinä on sitten Kreikan talouden tilanne. Ja nämä niin kutsut, punaiset lainat, roskalainat, mitä niillä sitten tapahtuu? Just tässä nyt sitten järjestelmään sen jälkeen, että nähtäisiin, että ei tule sellaisia toimia, jotka pahentavat lamaa. Herra Huntis, ymmärrän toki teidän näkemyksenne, kun ajatellaan kreikkalaisia yrittäjiä ja monia kansalaisiakin siellä, jotka ovat joutuneet kovasti uhrautumaan. Jos ajatellaan, että minä olen komission jäsen, joka on vastuussa sisämarkkinoista ja palveluista, en pysty oikein vähän vastaamaan kunnolla koska valmistelun alla olevat tekstit joita käsitellään ehkä 15-20 vuoden aikataulussa ja niistä sitten äänestetään silloin vasta, niin ei niillä voida korjata menneisyyden vahinkoja. Ei se ole mikään aikakone, jolla voidaan hoitaa nuo ongelmat ajatellen alijäämää tai tätä myrkyllistä kytköstä, ajatellen pankkikriisiä ja valtiovelkaa, tai jos ajatellaan, että ei ollut riittävästi valvontaan. Nämä tekstit ovat sitten hyödyllisiä ehkä osin jo tästä päivästä lukien, noin kauheasti. Nimittäin nehän kaikki tulevat voimaan vasta tämän vuoden kuluvassa. Ja sitten, huo, sitten me, koska te olette mukana tässä työssä, me käsittelemme sen puolta, mitä voimme oppia menneistä kriiseistä. Ja katsotaan sitten, mitä ongelmia tulee tänä päivänä tai huomenna vastaan. Ei eilisiä ongelmia voida ratkaista. Ja jos ajatellaan, mihin ongelmiin Kreikka on joutunut, ja totta kai pankkikriisistä voidaan ottaa esimerkkinä Irlanti, Kypros ja Espanjakin, niin niitä käsitellään yksitellen myös kansallisessa lainsäädännössä, kun on kyse valvonnasta ja hallinnasta ja pääomittamisesta, kriisinratkaisusta. Kaikki säädökset pyrkivät perustamaan vaikutuksia siihen, mitä tästä on opittu. Jos ne olisivat olleet aikana voimassa, niin ajatellaan kaikkia kriisejä, joihin ollaan törmätty neljä viiden vuoden ajan, niin olisi ehkä ne hallittu paremminkin. Nyt oltiin seinä seinä vasten. Seinä selkeä vasten. Ehkä lisäisin vielä sen verran, että tässä oli Reinin kanssa tehdään paljon työtä myös. Monissakin maissa pyritty vakauttamaan rahoitusta ja, ja, ja markkinoita. Minä tätä tuen totta kai komission jäsenenäkin. Olen pitkäänkin jo tukenut sitä, että tässä täytyy ponnistelun aikataulua vähän rytmittää oikein. Jos ajatellaan tiukkuutta ja kuria joissakin maissa, niin ei se saa kuitenkaan tappaa kasvua, ettei päädytä sellaisiin toimiin, jotka viime kädessä johtavat siihen, että verotulot vähenevät nopeammin kuin loppujen lopuksi valtion menot. Henkilökohtaisesti en ole tätä kannattanut. Olen tästä puhunut kollegiossakin. Haluan, että tässä maakohtaisesti eriytetään myös aikataulut ja rytmitys. Sorry Pablo, I was looking for you. you are... Anteeksi Pablo, etsin niin sinua, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Totesitte, että valvonta on nyt hyvällä tolalla. Olen kyllä samaa mieltä tästä, mutta jotta pankkivalvonta olisi myös hyvällä tolalla, niin tässä tarvitaan myös pankkiunionin toisen pilarin rahoittamista. Te totesitte aivan oikein, että kesäkuussa saadaan kriisiratkaisuehdotus yhteistä viranomaista varten oma rahasto ja oma viranomainen. Olen iloinen tästä uutisesta. On erittäin tärkeää, että lähetetään jotain myönteistä viestiä myös markkinoille, kansalaisillekin. Eli poliitikot sekä lainsäädännön että täytäntön puolesta tekevät työtä kriisin ratkaisemiseksi, ettei tällainen toistuisi. Joissakin jäsenvaltioissa on ollut vähän vastahakoisia ajatellen tätä tarvetta muuttaa toista pilaria pankkiunionissa. Kun ajatellaan, mikä merkitys on näillä ajoilla, niin oletteko sitä mieltä, että tässä pitäisi vielä muuttaa aikataulua toisen pilarin kohdalta? Kiitoksia kovasti komission ja kiitoksia puheenjohtajaa. Äh, ma réponse est non. Vastaan ei. Minä olen sitä mieltä, että me voimme ja esitämmekin eurooppalaisen kriisiratkaisuehdotuksemme käyttäen nykyisiä perussopimuksia. Siltä pohjalta minä teen työtä kollegojeni kanssa. Totta kai myös oikeudellisten yksikköjemme tuella, siis sekä komissiosta että neuvostosta, ne ovat pätevä väkeä siellä – Ymmärrän varsin hyvin, että tässä on huolta ja murhetta joissakin maissa, varsinkin Saksassa. Minä kuuntelen aina hyvin tarkkaan tätä, varsinkin mitä Wolfgang Schäuble toteaa, niin sitä kuuntelen erityisen tarkkaan niin suurella kunnioituksella. Saksalla on minun mielestäni ymmärrettävä huoli, jota ei pidä aliarvioida, nimittäin oikeusvarmuus kaikessa siinä, mitä me teemme ja sitten omat huolensa, joka liittyy Kaaltruen tuomioistuimeen. Ja toimivatko nämä kaikki mekanismit oikea-aikaisesti? Siksi en hylkää sitä ajatusta, että sen jälkeen, kun koko pankkiuni on toiminnassa, valvonta, kriisinratkaisumekanismi, ja kuten nykyisten perussopimusten puitteissa on mahdollista, niin sitten katsotaan kohdennetusti muutoksia vielä myöhemmin, niin ehkä sitten voidaan vielä kohentaa tätä järjestelmää, vahvistaa sitä. Tämä on erittäin tärkeää Saksalle ja sen ymmärrän varsin hyvin, varsinkin kun Euroopan unionin komissiossa minäkin olen mukana, esitti joitakin kuukausia sitten, sit, sitä olen nähnyt tästä myös parlamentin mietinnänkin, nimenomaan, että EMU toimisi vielä paremmin ja ehdotettiin nimenomaan muutoksia perussopimukseen. Mekin olemme sitä esittäneet komissiosta. Ei tietenkään voida väittää, että se olisi hyödyllistä ja tarpeen, mutta sanoin vain, että tämä voi nyt toimia nykyistäkin sopimusten puitteissa, ja sitä voidaan sitten vahvistaa ja kohentaa sitten, kun ehkä mahdollisesti perussopimuksia muutetaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Jotkut kysymykset, joita tein kysyä, ovatkin nyt tulleet kysytyiksi Pablon taholta. Erityisesti haluaisin keskittyä yhteen teemaan. Ja se on se, että miten Yhdysvalloissa mennään eteenpäin Fed julkisti suunnitelmia joku aika sitten komission jäsen, että ulkomaiset pankit sitten Amerikassa, niin täytyy perustaa amerikkalainen kattoorganisaatio, joita käsiteltäisiin sitten niin kuin kotoperäisiä pankkeja. Kun se on tietysti ulkomaisten pankkien haitaksi lopulta ja Ja siinä suositaisiin kotimaisia pankkeja Yhdysvalloissa. Nyt kun te asiasta vastaatte komission jäsenenä, niin sitten olette selkeästi ottanut kantaa tätä protektionistista menettelyä vastaan. Minua kiinnostaisi tietää, että miten nyt sitten jatkomenettelyt Euroopan puolelta, EU yleensä reagoi tähän, missä määrin sitten tässä määrin keskusteluiden keskustelevat meneillään sisällön osalta. No niin, kysymys on erittäin tärkeä. Niin kuin aina esitetään tärkeitä kysymyksiä. Tämä liittyy myös siihen uskottavuuteen, mitä me saamme aikaan G20. Jos ajatellaan kaikkia näitä pankkisääntöjä, joista nyt on sovittu, niin jos ajatellaan ihan meidän oman pankkisektorimme vakautta, niin useimmiten on kyse G20-suosituksista, Obaman esityksistä tai Kiinan presidentin esityksistä. Kaikki olivat läsnä tuolla, niin minä olen tätä korostanut ja ihan G20 uskottavuudenkin kannalta tai myös ajatellen rahoitusvaihdon uskottavuuden kannalta. Ei meillä välttämättä ole ihan samoja sääntöjä, samoja lakeja, mutta rinnakkain tulee samantyyppistä lainsäädäntöä samoilla aloilla. Tämä koskee varsinkin Burgervals pankkialaa. Ja esittämäni kysymys on minulle erittäin tuttu, sitä paitsi sen takia minä kirjoitin itse amerikkalaisen viranomaisille, Verbankille varsinkin, Fedin johtajalle. Ja kun viimeksi kävin Yhdysvalloissa, kävin erittäin rakentavan ja hyödyllisen keskustelun Tarulon kanssa. Fedin varapääjohtajan kanssa ja uuden varan, valtiovarainministerin kanssa olen keskustellut. Olen tavannut useita ministereitä myös Euroopan puolella. Olen kertonut lähtökohdistani Kanadan, Japanin pääministerikin ovat saaneet tiedon, mistä on kyse näissä toimenpiteissä. Kun Amerikat haluavat yksipuolisesti jotain nyt täytäntöön panna ulkomaisten pankkien kohdalla, jotka toimivat Yhdysvalloissa, niin tässä täytyy kuitenkin tämä huomioida myös Foreign Banking Organization käsitteen puitteissa. Meidän mielestä tämä on syrjivää toimintaa, koska se tulee kalliiksi sekä ulkomaisille pankille että amerikkalaisille. Ei tässä pidä elätellä harhakuvitelmia, täytyy sanoa totuus Jos yhtäällä on syrjintää, niin me teemme samoin sitten. Varo tässä sanojani. Ja minä en kyllä toivo tätä, en todellakaan toivo tätä. Tässä täytyy löytää jotain yhteistä pohjaa, yhtäläisiä sääntöjä, ja kun heinäkuussa olen menossa sinne, niin tarkoituksena on saada aikaan tästä vastaavuudesta hyvä sopimus. Ettei nyt ihan samasta toimista ole kyse, mutta että, että tulee, että tule sitten tavallaan kostoiskuja ja sitten kustannuksia eri tahoille. Minä teen tämän rakentavassa hengessä ilman, että olen mitään laspen, las, lapsenuskoinen. Okay, thank you. Pervanche. Kiitos, Pervanche. Merci. Kiitos komission jäsen. Niin, tähän viimeksi mainitsemaani seikkaan mennäkseni. Minulla on aika iso huoli tästä ulottuvuudesta EU- ja Yhdysvaltain sopimuksessa. Ei niinkään ajatella vastavuoroisuutta. Se on hyvin otettu esille varmasti. Kaikki kyllä kantavat siitä huolta. Tämä sopimushan liittyy suur, suureen sijoitusmarkkinaan, mutta siellä on iso osa Yhdysvaltain sijoitusmarkkinoita no se on jotain muuta, vaikka sitä kutsutaan sijoitusmarkkinaksi, niin siellä on kyky ottaa eurooppalainen talous panttivangiksi noin vain. Eli selkokielellä tämä sillä, josta Goldman Sachs panee Kreikan polvilleen, jos ajatellaan jotain CRD 4 osalta jotain vastaavuutta, niin, niin varmasti tässä törmätään tähän strategiseen kysymykseen että siellä on muutama suuri amerikkalainen sijoittaja, jotka pystyvät noin vain yön yli sen tekemään. Tavallaan voisin oikeastaan niin. Olen joskus esittänyt ilmaisia ohjeita ja nytkin tarjon yhden sellaisena, että e- Yhdysvaltain valvontaviranomainen on vielä suurempi kiho kuin on EKP. Ja tämä täytyy ottaa huomioon myös neuvottelujen osalta. Ja sitten jos ajatellaan talouden pitkän aikavälin rahoitusta, niin varmastikin moni meistä on odotellut hyvin kärsimättömänä teidän paperianne. En tiedä, onko tämä perintö vai testamentti, mutta tämä tulee nyt tavallaan prosessin alkuun että tavallaan pitäisi koko sääntely panna uusiksi, jos ajatellaan pitkäaikavälin rahoitusta, jos halutaan olla johdonmukaisia, että pitäisi uudelleen miettiä myös tätä luetteloa, jonka olette tässä vuosien saatossa esittäneet Basel 2 tai mitä muuta lainsäädäntöä on. Mutta ei tässä historia voi uudelleen kirjoittaa, tai ehkä se kirjoitetaan toisin jossain vaiheessa. Ei, yksi sekunti vielä kysymystä varten. Ai, minä olen ainoa, jonka olette keskeyttänyt. Ainoana puhutte yli kaksi minuuttia. Siitä syystä minä sanoin kaksi minuuttia. Yksi sekunti, niin, eli konkreettisesti, koska tässä on mahdollisuus myös tätä jotenkin yhdistää muuhun siihen, mitä Semeta ja muutkin tekevät säästöjä verotuksen kohdalla. Jos olet johdonmukainen, jos me olemme johdonmukaisia, mm, ja jos halutaan saada aika pitkällä kävellä sijoituksia, niin se edellyttää, että säästöjä on kannustimia, jotta voidaan suosia pitkää, pitkiä säästöjä niin, että suunnataan siihen sijoittamiseen myös kansalaisten parissa. Ja. No, ensinnäkin Bervans Beres otti esille tämän kumppanuussopimuksen Yhdysvaltain ja EU kesken. Sitä paitsi kun Obama puhuu oman maansa tilasta, niin hän vetosi kumppanuuden puolesta. Me haluamme maailmanlaajuista kumppanuutta, joka on reilua ja vapaata. Vapaata ja reilua. Ihan näin tarkkaan sanoen. Mielestäni nämä kuuluvat yhteen, ei se ole pelkkää vapautta, vaan myös reiluutta. Henkilökohtaisesti minä olen vedonnut myös näiden neuvotteluvaltuutusten osalta, että sinne otetaan myös rahoituspuoli kokonaisuudessaan pääsystä markkinoille ja sen laajentamisesta tai sitten sääntelypuitteet. En nyt voi vaan luvata, että tähän päädytään, koska tässä on myös institutionaalisia kysymyksiä. Pervas Beres niin, että tässä sääntelyviranomaiset ovat eri tavalla riippuvaisia myös Yhdysvalloissa ja ilmeisestikään ei siellä voida tavallaan kaikki puhua omissa nimissä ainakaan yhdessä komission jäsenen kanssa, mutta kuitenkin halutaan, että tämä on tiukalla pohjalla, objektiivisella pohjalla, kun myös sääntelystä käydään keskustelua siis näistä yhdenvertaisista säännöistä ja myös ajatellen markkinoille pääsystä. Puhuitte Goldman Sachsista ja muista ongelmista. Muistuttaisin, että meillä on kaksi välinettä tätä varten. Ne ovat uusia. Ensinnäkin tekstit, joita me olemme vahvistaneet teidän kanssanne ja teille väärinkäytöksen markkinoilla. Ja tässä on käytetty säälimätöntä ja jopa rikollistakin toimintaa ja sitten tämä valvontaviranomainen, joka on tulossa, siis euroon alueeseen kuuluva yhteinen viranomainen, se muuttaa aika paljon asioita ja saadaan tiukkaa valvontaa aikaan. Myös ajatellen ulkomaalaisia tytäryhtiöitä. En ole samaa mieltä siitä, että tässä pitäisi esittää vihreää kirjaa testamenttina. En minä nyt ole testamenttia vielä laatimassa tässä, sen voi luvata teille. Minä katson tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja hyvin päättäväisenä. Ei, kun olen vaan pannut tässä tärkeysjärjestykseen. Sinne olen todella täällä parlamentissa ensimmäisessä nekin tammikuussa 2010, että opitaan jotain kriisistä. Ja sitten minulla oli koko esityslista edellessäni myös G20. Ja mitä hän oli sitten sanoneet, jos minä olisin halunnut käydä keskustelua taloudesta ilman, että olisi myös erottanut jotain yksikköiden kanssa näitä tekstejä, joissa tiukasti kohta kohdalta noudatetaan markkinat markkinoilta, tuote tuottajalta, toiminta toimijalta, myös G20 määräykset, että saadaan aikaan läpinäkyvyyttä, seurattavuutta, avoimuutta, tätä moraalia, joka oli katoamassa. Ai minä lopetan. Um, because the commissioner... Selvä, koska komission jäsen lähtee varttia yli. Meillä tulee nyt vaikeuksia esiin näiden melko pitkien puheenvuorojen jälkeen. Nyt minun täytyy siirtyä minuutin kysymyksiin, kahden minuutin vastauksiin, että kaikki saavat puheenvuoron. Pervaas todella ei voida väärinkäyttää valiokuntaa ja sanoa, että minä aina keskeytän teidät. Asia on päinvastoin, te käyttäydytte väärin täällä valiokunnassa. Seuraava puhuja. Cumprimentar por todo o trabalho que tem feito e de uma forma muito rápida colocar Ensin onnittelut teille tehdystä työstä ihan lyhyesti. Pari kysymystä. Ne liittyvät pankkeihin ongelmien jälkeen, joita Kyproksen pankkien kanssa oli, tuli sellainen tunne, että ei ole riittävästi luottamusta pankkijärjestelmään. Luottamusta säästäjien, tallettajien puolelta. Mitä te voitte nyt sanoa tai mitä me voisimme sanoa niille säästäjille, joilla on lähivaltioissa, jotka ovat nyt heikossa tilanteessa ja joilla on nyt omat huolenaiheensa tallettajina. Olette oikeassa, kun sanotte, että ei voida jatkaa sellaisten ratkaisujen pohjalta, että näyttää, että veronmaksajat joutuvat pelastamaan pankkeja. Minulla olisi kysymys tähän liittyen. Mikä on yrittäjien asema? Yrittäjillä on valtavia likviditeettiongelmia tällä hetkellä, vaikeuksia maksaa palkkojaan. Mikä on tilanne mielestänne? Diego Feijolle sanoisin, että en, en missään vaiheessa ole ajatellut, kun ajatellaan, miten tässä on hoidettu kovassa kiireessä – myös ajatellen Kyproksen uusia viranomaisia, ehkä niin ei tätä missään tapauksessa mallina voi pitää muille. Ja nimenomaan mitä tässä nyt yritänkin tekemään teksti tekstiltä, ensinnäkin euroalueen pankkiunioni ja sitten 27 8 varten unionissa – talletustakujärjestelmä ja kriisinratkaisujärjestelmä niin, että saadaan selkeä järjestelmä, joka on objektiivinen, ja siitä on kerrottu etukäteen. Kyprosen kohdalla ei näin käynyt. Nyt kaikki tietävät, mitä voi sitten odottaa, jos on osakenomistaja, tallettaja, velkoja jossain pankissa, jos pankki joutuu vaikeuksiin, niin tiedetään, mitä tapahtuu. Kypros ei ole mikään malli minun mielestäni. Se oli hätäratkaisu siinä tilanteessa, todella vaikeassa tilanteessa. Mutta oppia siitäkin voi. Mitä sitten tulee tallettajiin, niin voin vahvistaa tämän 100 000 euron rajan, joka on ehdoton. Jos sen yli mennään sitten, niin minä olen itse vedonnut sen puolesta. Ja toivottavasti tästä löytyy välitysratkaisu kolmikantaneuvotteluissa, että tässä olisivat etusijalla ne, joilla on yli 100 000 euron verran. Ja siitä pikkuhiljaa listaa pitkin tiedän, että tässä vain sairaalat, hyväntekäisyysjärjestöt, että kaikenlaisia poikkeuksia perään kuulutetaan. Minä haluaisin, että tämä poikkeusluettelo Eli olisi mahdollisimman rajoitettu. En sano, että ei olekaan pitäisi olla poikkeuksia, varsinkin pk suojelemiseksi tai sairaaloita tai hyväntekeväisyysjärjestelmä, mutta haluaisin, että tämä luettelo olisi kuitenkin selvästi rajoitettu. Peter Simon. Peter. Peter Simon, minuutti. Ja, Herr Kommissar, herzlichen Dank, dass Sie uns heute auch wieder Rede und Antwort. Komission jäsen, kiitos, että olette vastaamassa kysymyksiin. Kuten arvaatte, minua kiinnostaisi vähän laajempi vastaus talletussuojaan kuin aikaisemmin saatiin. Pankkiunionissa lähdettiin liikkeelle kahden osan kohdalla lähdettiin hyvin liikkeelle, mutta yhä useammin huomaan, että tekin verbaalisesti rajoitatte tätä pelastuspakettia. Kun puhutaan talletussuojasta, niin minusta tuntuu vähän, että tätä asiaa nyt lykätään. Tämä on hankala. Minun käsitykseni on se, että jos me emme nyt saa lainsäädäntöä päätöksen, emme saa palautettua tallettajien luottamusta, joka menetettiin Kyproksen osalta. 70-80 prosenttia tallettajista Saksassa pitivät varojaan turvattuina ennen Kyprosta. Sitten kun puhut puhuttiin Kyproksen jälkeen aiheesta, niin 50 prosenttia ainoastaan. Pari viikkoa sen jälkeen vielä 34 prosenttia sanoi, että varat ovat turvassa saksalaisissa pankeissa. Jos saamme päätöksen talletussuojan lainsäädännön, voimme saada luottamuksen takaisin. Miten komissio huolehtii tästä tällä lainsäädäntökaudella? Euh, Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijänne talletusta mietinnöstä. Se on minulle osa tätä kokonaismekanismia pankkialan vakauttamiseksi. Ja siitä on jo parin vuoden ajan keskusteltu tästä ehdotuksesta ja nyt se pitäisi käynnistää, että saadaan tällainen aikaa myös kansallisella tasolla. En halua Kyprokseen nyt sen enempää mennä enää mutta tuon kuuluisa viikonlopun aikana niin joku luuli, että tämä oli joku viestintävirhe, kun puhuttiin alle sadan tuhannen pienistä tallennuksista, mutta siksi yhtäkkiä tämä luottamus romahti, koska sanottiin, että meille tulee pienten tallettajien suoja, sitten sitä kuitenkaan odotettaisiin. Olen nyt iloinen, että vihdoinkin on myös pankkien saneerauksesta kohdalla noudatettu Kyproksessa tätä. Ja nyt täytyy mahdollisimman nopeasti palauttaa luottamus, rakentaa tätä järjestelmää, joka rakentuu sisämarkkinoilla kahteen tekstiin. Talletustakuu ja ki, josta te kannatte huolta sitten, kun Högmark puolestaan kriisiratkaisusta. Ja pankkiunioni puolesta, jossa on nämä kaksi elementtiä, myös valvonta, joka nyt on kunnossa, ja sitten myös kriisiratkaisu. josta kollegiossa käydään suuntautava keskustelu ensi viikolla, että saadaan tällainen vakaa pohja. Sen verran minä voin todeta, olen Petri Simonin kanssa samaa mieltä, että kaikki näitä elementtejä tarvitaan, että luottamus palautuisi. Thank you. Werner Langen. Kiitos. Werner Langen. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich möchte zuerst Kiitos komission Haluaisin kiittää ennen kaikkea tästä suuresta työstä, jonka olette tehneet tiellä euroalueen, tai tie on vielä pitkä stabilisointiin euroalueella. Kansainvälisten neuvottelujen tilanne Emiristä, erityisesti muut kuin rahoitus, vakuutukset johdannaisten osalta yrityksille – Toiseksi kysymys siitä, että milloin tulee ehdotus varjopankkitoiminnan sääntelystä. Ja kolmanneksi, miten tämä yhtenäinen kriisiratkaisumenetelmä, miten se on sopusoinnussa kilpailuoikeuden kanssa? Puhutaanko Almunian kanssa vai menettääkö hän toimivaltansa siinä? Sitten yritysten eläkevakuutukset. Voiko lähteä siitä, että teillä ei ole tarkoitusta ottaa näitä yrityseläkekassoja näiden ehtojen piiriin, että miten on siinä vakauttamisen kanssa? Olen pahoillani, mutta en tätä viimeistä kohtaa oikein ymmärtänyt kysymyksessänne. Ergänzen betriebliche Pensionskassen. Yritysten eläkekassat ja eläkerahastot Tehdäänkö siellä vain avoimuussääntöjä, vaan koskevatko säännöt myös sitä, että niitä terävöitetään, tiukennetaan? Tässä ehkä oli vähän käännöksen kanssa ongelmia. Niin, neuvotteluista kansainvälisellä tasolla markkinarakennuasetuksesta kerron jo vähän, missä mennään tällä hetkellä – ja miksi työtä tehdään ei pelkästään amerikkalaisten ja eurooppalaisten kesken, vaan myös sääntelyryhmässä, joka tällä viikolla kokoontuu 29. päivä toukokuuta Hongkongissa. Vaikeita kysymyksiä, varsinkin STFn Yhdysvaltain viranomaisen asenne. Ja olen menossa tapaamaan myös Washingtonin uutta johtajaa siellä sitten toiminnasta. Tehdään kyllä ehdotus, myös ensimmäinen lainsäädäntöehdotus. Kuten jo totesin Sven Gigorille, se tulee kesäkuussa. Siis ensinnäkin pää äh, julkilausuma ja sitten myös lainsäädäntöehdotuksia. Sitten tietenkin näitä päätoimijoita ajatellen talouden pitkäaikaisessa rahoittamisessa, niin siinä varmasti on haasteita vielä – ajatella riippuvuuksia, verkkoja, ympäristönäkökohdat. Haluaisin vain nyt ottaa sille sen valinnan, kun minä olen tehnyt. Eli vielä ennen loppuvuotta voitaisiin lainsäädäntöehdotus tehdä hallinnosta, läpinäkyvyydestä ja valvonnasta eläkerahastoissa. Ja sitten lykätään vähän myöhemmäksi puolestaan kysymys, joka liittyy vakavaraisuussääntöihin. Nimittäin Minulla nyt ei ole konkreettisia objektiivisia tekijöitä käsissäni, jotta siitä voitaisiin pää- päättää. Frankfurtissa sijaitsevan valvontaviranomaisen edustajat on myös todennut, että tässä tarvitaan vielä aika paljon enemmän aikaa, että tällaista mitoittamista voidaan tehdä. Minä en halua ruveta improvisoimaan mitään, siksi minä päätin, että tehdään tällainen ero kahden osan välillä tämän komission kaudella, että valvonta, läpinäkyvyys ja hallinnointi on etusijalla sitten vakuvara, vakavaraisuuteen puututa myöhemmin. Well, we can ask hmm. Almunia. Eh, we can ask Almunia, voimme kysyä sitten huomenna. Se olisi varmasti hyvä. Eh, Im Falle Dexia Bankia und Dexia Bankin ja Westerben eh, tapauksessa rakenneuudistukset suunnitelmat teki kilpailuoikeudesta vastaava komission jäsen. Miten se toimivaltuus sitten tulevaisuudessa? Minä vastaan myönteisesti. Huomaatte nyt, että minkälaisen menestyksen minä saisin aikaan, jos tämän jälkeen kilpailukomission jäsenellä ei olisi mitään virkaa enää minun työn jälkeen. Totta kai Welfare Lengel on vähän vielä valtiovelkaakin, sitä paitsi tästä keskustellaan myös kriisiratkaisun yhteydessä, että tarvitaan myös viime kädessä jotain rahoitusta julkisista varoista. Ja totta kai varmasti valtion velka sääntöjä edelleen noudatetaan. Kilpailu asioista vastaava komission ja sen varmasti uurastaa hänkin omalla sarallaan. Uh, en usko, että voimme direktiivin kautta kaataa sopii tekstiä. Kolme viimeistä kysymystä yhdessä. Anni Rode ja Olle Schmidt. Minuutti per nuppi. Tämä ongelma on syntynyt. Lopettakaa nyt ja antaa kollegoille mahdollisuus. Pyydän. Antaa kollegoiden puhua nyt. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, hyvää iltapäivää. Varmasti seuraatte tarkkaan näitä vaikeita neuvotteluja neuvostossa näiden 11 maan kesken, jotka nyt ovat päättäneet ottaa käyttöön tiivistetyn yhteistyön finanssitransaktion veron käyttöön ottamiseksi. Sitten on huomattu myös, että aika lailla alallakin ponnistellaan, jotta voitaisiin demonisoida tämä vero, eli heikentää sitä. Minä kysyisinkin, Oletteko samaa mieltä näiden esitettyjen huolien kanssa? Oletteko edelleen FTVn puolesta? Oletteko niiden joukossa, jotka ovat sanoneet, että FTVllä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakauteen? Vai Oletteko niiden joukossa, jotka päinvastoin sanovat, että FTV voi lisätä rahoitusvakautta? Mitä mieltä olette? No tämä Anni Potimaatta. Kaikki kolme kysymystä ensin. Anteeksi. Rodi ensin. Tämä meni näin vähän nopeammin. Rodi Kratsa. Rodi Kratsa. Kolme kysymystä kerralla, koska sitten komission jäsen ei voi muuten vastata. Kirje Pitrope, Eh, per... Kiitos komission jäsen. Haluaisin tarttua siihen, mitä sanoitte. Rauhattomuus ihmisten keskuudessa pankkijärjestelmää kohtaan ja koskee myös talletuksia. Itse asiassa olisi ihan spesifinen asia, josta halusin puhua. Nyt kun tätä epävarmuutta on juuri niissä maissa, ja alueella, syrjäisimmillä alueilla, jotka ovat, ongelmat tulevat vakavammiksi, sitten keskuksen pankkien vaikutukset sinne. Onko siinä vaikutusta, onko jonkinlainen mekanismi, jonkinlainen järjestelmä, jotta nämä epävarmuudet ja puuttuva tasapaino, että miten ne saadaan takaisin? Promise to, to... Kiitos komission jäsen. Te lupasitte säädellä, kun ensimmäisessä kuulemisessa teitä kuulimme. Ja näin olette tehnytkin, se on ihan selvää. Mutta ettekö voisi luvata ennen kuin kautenen loppuu, että saataisiin vaikutusten arviointi kumulatiivisista vaikutuksista. Me olemme sen velkaa kansalaisille ja oikeastaan rahoitusmarkkinoille myös. Toivon, että voitte luvata, että annatte tämän vaikutusten arvioinnin ennen kuin kauteni on loppu ja me tuemme teitä tässä hankkeessa. Kiitos. No, kolme kysymystä ja pikaisesti kolme vastausta. Puheenjohtaja, ole valmis kyllä palaamaan aiheeseen. Porimatti kysyi FTVstä. Minä en ole kantani muuttanut. Olen sitä mieltä, että vero siinä muodossa, kun komissio sitä esitti, rikkomisessa. minäkin olen mukana, olen tukenut sitä, on teknisesti helppo, taloudellisesti kestävällä pohjalla, poliittisesti oikeudenmukainen. On mahdollista, että kun ajatellaan veropohjaa, niin sitä voidaan rukata suuntaan jos toiseenkin, mutta kuitenkin tavoite on mikä on, ja neuvosto kantako vastuunsa. Mutta toistaisin vielä, että teknisesti se on helppo, veropohja laaja, heikko verokanta, ja myös rahoitusmarkkinoilla se on taloudellisesti kestettävissä jo viiden vuoden ajan. Siellä on paljon uhrattu varsinkin veromaksajat ovat uhranneet. Ja poliittisesti moraalisesti se on oikeudenmukainen myös. No niin, ja sitten tästä sirpaloitumisesta sisämarkkinoille. Me ollaan kyllä aika tarkkana tässä, että paitsi suhdanteiden vuoksi ryhdytään toimiin tilannekohtaisesti jossakin maissa, jotkut sääntelijät ovat tähän ryhtyneet, niin täytyy kuitenkin pääomien vapaa liikkuvuus taata sisämarkkinoilla. Minä uskon, että mitä me olemme tehneet kaikin mahdollisin välinein, sallii myös sen, että voidaan ratkaista tämä tai rajoita tätä sirpaloitumisen vaaraa pankkien kesken, mistä puhutte tekin. Kuitenkin ei tässä niin kauan ole, kun pankkijärjestelmä oli täysin pattitilanteessa oltiin uudelleen kansallistamassa, jopa alueellistamassa uudelleen likviditeetti, kiertoa pankkialalla. Ja koska nyt on tulossa sääntelyä ja EKPkin on toiminut hyvin ponnekkaasti, niin tätä pankkien välistä toimintaa on pystytty jotenkin sääntelemään ja varmasti riskiä on pystytty pienentämään sisämarkkinoilla. sitten herra Schmidt toteaisin, että vastaan kyllä. Vastaan kyllä. Sanoisin vain, että mielestäni on aivan loogista, kun meillä on nyt pikkuhiljaa lakin arkkitehtuuri hallussa ja sisältökin, herra Smith, joka on aika erilainen kuin mitä ehkä olisi voinut ajatella alussa jonkun tekstin kohdalla. Jos ajatellaan vain G20 suositusluetteloa Basel 3 esimerkiksi, niin siinä on paljon eteenpäin menty monilla muillakin aloilla. Minä olen valmis, koska se vaikuttaa loogiselta. Nyt ottamaan huomioon objektiiviset konkreettiset elementit, joita meillä nyt on käsillämme. Kolme vuotta sitten ei välttämättä ollut tehdä kunnon vaikutusten arviointi tästä. Minä olen pyrkinyt tekemään työtä sen puolesta, että tässä vahvistettaisiin tätä, kuten totesin jo kolme vuottakin sitten rahoitusmarkkinoita, että oltaisiin terveellä ja vakailla pohjilla. Sitä paitsi esitin senkin tavoitteen, että olisi myös enemmän kilpailukykyä ja siinä hengessä teen työtä tee myös tämän selvityksen, koska ihan loogista sellainen tehdään. Okay, that's... Selvä. Tässä tämä komission jäsenenä lähdettävä Amsterdamiin. Jatkamme huomenna kymmeneltä. Aamulla siis.